Uh, good afternoon, ladies. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset Aloitetaan sitten tuosta esityslistan ensimmäisestä kohdasta tälle iltapäivälle. Toivotan tervetulleeksi kollegani, jotka ovat täällä paikalla. Vattia yli kolme alkaa mielenkiintoinen kuulemistilaisuus. Siinä mietinnössä esittelijänä on edustaja Pantseri. Aiheena maa- ja metsätaloudessa käytettävät ajoneuvot. Mutta sitä ennen minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi David Mayer, joka on DG Sankon johtaja. Ja hän nopeasti käy läpi sitten viimeisimmän kuluttajien tulostaulun tässä kuullaan, ovatko kuluttajat todella kuin kotonaan täällä sisämarkkinoilla. Tämä on siis viides tällainen tulostaulu. Ja teillä on siinä parlamentin, käsissäne parlamentin tuottama kopio siitä tulostaulusta. Eli tämä on aivan, aivan erityinen versio sitten teille. Tällainen parlamentin oma ennakkoversio ja mepeille se on siis jaettu. Ja sinä pidät nyt esityksen tästä aiheesta, minä siirryn tästä pois edestä ja sitten sen jälkeen käydään läpi kysymyksiä ja kommentteja. David, ole hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for... Kiitos uh, puheenjohtaja tästä ystävällisestä tarjouksesta saada tulla tänne esittelemään asiaa. Kaksi asiaa, ei ainoastaan tämä kuluttajien tulostaulu, vaan eilen me julkistimme hyvin mielenkiintoisen raportin kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista, joten ajattelin kertoa myös siitä. Kuten sanoin, me teemme kaksi tällaista tulostautua vuodessa. Tämä, joka esittelen nyt, keskittyy kolmeen asiaan sisämarkkinoilla. Ensinnäkin, missä me olemme rajat ylittävän kaupan ja sähköisen kaupan kohdalla, mikä on hyvin tärkeä sisämarkkinoilla Toisekseen, miten hyviä kansalliset kuluttajapolitiikat ovat. Kuluttajapolitiikka kaikessaan riippuu hyvin pitkälti siitä, missä määrin EU-lainsäädäntö on siirretty kansalliselle tasolle. Ja tässä nyt valvomista, miten hyvin asiat hoituvat kansallisesti. Tässä on siis hyvin paljon tietoja sekä kansalliselta että EU-tasolta. Ja yksi asia, mitä kannattaa näissä taulukossa tarkastella, on se, että jokaisesta jäsenvaltiosta me laadimme tällaisen oman erillisen paperin, jossa on kommentit ja otsikot. Joten jos te haluatte tietää, miten teidän oma maanne toimii, niin menkää tänne puoleen väliin tätä raporttia. Sieltä löydätte kaikki indikaattorit koskien kaikkia eri jäsenvaltioita. Ja jos palatakseni tähän rajat ylittävään näkökulmaan, niin viestinä on se, että tutkimme, toimiiko sähköinen kaupankäynti hyvin. Ikävä kyllä tuntuu siltä, että kun on kysymys rajat ylittävästä sähköisestä kaupasta, niin olemme rakentaneet sinne muurin. Te näette, että sähköinen kauppa kaiken kaikkiaan kasvaa, mutta rajat ylittävä ei oikeastaan ehkä hienoinen kasvu, mutta muilta osin hyvin tasainen käyrä 2009-2010. Mutta tässä taulukossa on kuitenkin mielenkiintoinen yksityiskohta. Nimittäin kun kuluttajat ovat kerran käyttäneet sähköistä kauppaa, he suhtautuvat siihen paljon luottavaisimmin. Ihmiset, jotka eivät ole koskaan käyttäneet rajan ylittävää sähköistä kauppaa, pelkäävät sitä. Toinen asia, mikä tästä voidaan lukea, on, että vähittäiskauppiat eivät ole niinkään vakuuttuneita rajat ylittävästä kaupasta. Itse asiassa heidän osuutensa rajat ylittävässä kaupassa on laskenut. Joten tässä on ehkäpä kysymys sekä kysynnästä että tarjo, tar, tar, tarjo, tarjonnasta. Sitten tästä te näette, me olemme näyttäneet, siis tässä on nyt kysymys ihmisistä, joilla on internet kotona. Tämä on kasvaa koko ajan, 57 prosenttia kuluttajista, heillä on internet kotona ja tekevät online-kauppaa. Rajat ylittävä tilanne on tässäkin aika vähäistä verrattuna aikaisempiin vuosiin. Mutta se, mikä tässä on käynyt ilmi, on se, että rajat ylittävä kauppa vaikuttaa jopa, yhtä, jopa enemmän luot, luotettavammalta kuin kotimainen. Esimerkiksi tällaiset myöhäiset toimitukset ja muut ongelmat ovat rajat kaupassa itse asiassa pienemmät kuin kotimaisessa kaupassa. Jos me tarkastelemme syitä, miksi ihmiset eivät ole tehneet hankintoja rajat ylittävästi, miksi, mikä on se syy. 60 prosenttia pelkäsi petoksia, 50, noin 50 prosenttia mietti, mitä tehdä, jos tulee ongelmia, ja sitten saman verran ihmisiä oli huolissaan tästä jakelusta. Eli hyvin monet eivät ole koskaan käyttäneet rajat ylittävää kauppaa, ja sen vuoksi he pelkäävät petoksia ja sitä, mitä tapahtuu, jos jokin menee pieleen. Eh, ovat eh, paljon positiivisia, positiivisempia niiden joukossa, jotka ovat eh, testanneet tätä rajat ylittävää kauppaa. Mutta tässä me näimme, mitä meidän täytyy tehdä, mihin meidän täytyy puuttua saavuttaaksemme tavoitteet. Lopus, tässä lopussa asetetaan jäsenvaltiot järjestykseen. Meillä on yksi indeksi tässä kuluttajaindeksi. Ja tämä kuluttajaindeksi on näissä suuntaviivoissa ja sitä pidetään tällaisena kasvun puitteena. Ja te näette tästä grafiikasta, joka tässä raportissa siis on, kuinka jäsenvaltiot ovat toimineet ja miten he pärjäävät kuluttajien ehtojen, kuluttajasuojaehtojen suhteen. Joten tässä on palattu suurin piirtein samalle tasolle kuin vuonna 2008, mutta lävitse Euroopan kuva on hyvin sirpaleinen. Ja te löydätte tästä kuluttajaindeksistä tietoja tästä raportista. Me katsomme, luottavatko kuluttajat siihen, että äh, viranomaiset hoitavat tehtävänsä liittyen elintarviketurvallisuuteen, tuoteturvallisuuteen, lainsäädäntöön, toimenpanoon, kansalaisjärjestöihin, tuomioistuimeen ja niin edelleen joten tämä indeksi on hyvin voimakas. Se kertoo todellakin, miten jäsenvaltiot pärjäävät. Te löydätte myös mielenkiintoista tietoa kuluttajien tekemistä valituksista. Tässä näkee jälleen, että tilanne on hyvin erilainen jäsenvaltioittain. Ja sitten me katsomme myös kuluttajien taloudellista tilannetta, missä määrin kansalaiset ovat kärsineet nykyisestä kriisistä heidän roolissaan kuluttajina. Tämä on todella mielenkiintoinen asia, ei ehkäpä tässä ruudulla niinkään sitä näytä, mutta katsokaa sinne, missä määrin esimerkiksi BKT on laskenut, se on tämä violetti pylväs verrattuna kotitalouksien käyttämään rahaan ja heidän tuloihinsa. Joten tässä näet, että kuluttajien kuluttama määrä on, on laskenut paljon, mutta heidän tulotasonsa vielä enemmän. Joten tässä te todellakin näette suuren eron viime vuoden ja sitä edeltävän vuoden välillä ja miten suuri vaikutus tällä on ollut kuluttajiin. Ja sen vuoksi meidän täytyy nyt miettiä keinoja, millä tavalla voimme auttaa kuluttajia tällaisina vaikeina aikoina, kun heidän tulonsa ovat vähenneet. Ja sitten ihan vielä nopeasti tähän tutkimukseen, joka julkaistiin eilen. Eli kysymys siitä, millä tavalla kuluttajat voivat äh, vaikuttaa. Äh, tässä on tutkittu paljon sitä, millä tavalla markkinat toimivat, minkälaista kuluttajasuojapolitiikkaa politiikkaa mutta palapelin puuttua pala oli se, keitä ovat nämä eurooppalaiset keskivertokuluttajat, mitä kuluttajat tekevät, mitä he voivat tehdä, mitä he osaavat. Joten Eurostat teki tällaisen laajan tutkimuksen kerätäkseen empiiristä tietoa, että olisi tällainen empiirinen muotokuva eurooppalaisesta kuluttajasta. Ja me toivomme, että lainsäädäntäjät ja politiikan tekijät EUn tasolla ja kansallisella tasolla voivat käyttää tätä hyväkseen niin, että saataisiin jonkinnäköinen kuva siitä, mitä todellakin voidaan tehdä kuluttajien hyväksi, kun puhutaan esimerkiksi koulutuksesta tai uusista politiikan suuntauksista. Mä tässä tutkimusmateriaali oli 55 000 kuluttajaa. No mitä me tarkastelimme? Me katselimme tässä tällaisia subjektiivisia asioita, mutta me myös testasimme heidän osaamistaan ja ymmärtämystään esimerkiksi yleisistä logoista, ympäristömerkeistä, ja me myös testasimme heidän kykyään lukea informaatiota ja tehdä yksinkertaisia laskelmia, joten me pyysimme ihmisiä käyttämään esimerkiksi prosentteja ja näin. Nyt meillä on jonkinnäköinen taso, taju siitä, mitä kuluttajat oikeasti osaavat verrattuna siihen, mitä me odotamme heidän osaavan. Me testasimme kuluttajia myös siitä, tietävätkö he ne keskeisimmät oikeudet, mistä parlamentti on lakia säätänyt viime vuosina. Me katsomme myös äh, heidän käytöstään, katsovatko he äh, kuluttajaohjelmia, ostavatko he äh, online ja niin edelleen. Ja lopuksi me katselimme myös sitten heidän halukkuuttaan ryhtyä toimiin, vetää jokin asia oikeuteen. Ja katsomme myös, miten paljon haittaa he ovat kärsineet. Ja haitta, minkä kuluttajat itse ymmärtävät, on noin 0,4 prosenttia BKT. Joten ne ongelmat, joista kuluttajat kärsivät, eh, se on suuri osa kansantaloutta, joten näihin ongelmiin täytyisi voida puuttua ja se johtaisi eh, parempaan kuluttajien eh, rahan käyttöön. Kaiken kaikkia nämä tulokset ovat kylmä suihku meille politiikan tekijöille. Kuluttajat eivät ole niin tietoisia oikeuksistaan kuin mitä me olemme tai luulemme heidän olevan. Kolme kaikkein tärkeintä kuluttajan oikeutta, niin alle täysin siis vähemmän kuin enemmistö kuluttajista tiesi, että näitä on edes olemassa. Vain 28 prosenttia tiisi, tiesi ää, tästä etämyynnin palautusoikeudesta ja 39 prosenttia tiesi, kuinka pitkä ää, takuu tuotteilla on, kuinka pitkä oikeus heillä on siihen. Ihmiset eivät tienneet, että se on puolitoista vuotta sen vuoksi ihmisille myytiin ylimääräisiä takuita, joita he eivät äh, tarvitse, taikka jos tuote oli viallinen, heidän piti ostaa uusi tuote. Eli äh, minusta olisi tärkeää tietää, että meillä on todella paljon tehtävää ennen kuin olemme saavuttaneet sen, että kuluttajat osaisivat käytännössä käyttää näitä oikeuksiaan. Ja äh, myös sama koski tällaista ovelta ovelle myyntiä. Harva tiesi, että on oikeus rikkoa sopimus. Sitten me keräsimme tällaisen indeksin, myös kuluttajien vaikutusmahdollisuusindeksin, ihan vain nähdäkseemme, millä tavalla kuluttajat vaikuttavat. Olemme esitelleet että nämä tulokset komissiolle ja, ja jäsenvaltioille ja viemme asioita eteenpäin. Joten siis meillä on nyt tällainen työasiakirja, jossa on analysoitu yksityiskohtaisesti nämä tulokset, se on teille jaettu. Sen lisäksi käynnistämme myös tällaisen konsultaatiokierroksen siitä, mitä meidän pitää tehdä, jotta voisimme parantaa ihmisten tietoutta lainsäädännöstä, kansalaisjärjestöistä, medioista ja niin edelleen. Ja sen tämän konsultaation seurauksena 2012 julkaisemme tiedonannon mutta pyrimme myös äh, siihen, että tätä tietoa käytetään että tehtäisiin tarpeeksi laajoja tutkimuksia kansallisella tasolla niin, että sitten voimme käyttää tätä tietoa äh, parantaaksemme kuluttajien mahdollisuuksia vaikuttaa. Good. Well, thank you very much indeed, David. Kiitos, David olen pahoillani, että sinulla ei jäänyt tässä nyt enempää aikaa, mutta teidän tutkimuksenne on kyllä tuottanut paljon materiaalia ja on hyvä resurssi meille kaikille ja varmasti me kaikki käytämme sitä tulevaisuudessa eri asioissa. Me olemme perustaneet ryhmän, joka keskittyy sähköiseen kauppaan. Ja siinä voisit varmasti vierailla heidän kokouksessaan puhumassa sähköisestä kaupasta. He tekevät meille siis tällaista tilaustyötä valiokuntana. Ja samoin tiedätte varmasti, että edustaja Koratsa Bild tekee myös omaa mietintöä, niin varmasti siihenkin sinulla olisi tai teillä olisi paljon annettavaa. Nyt sitten, hyvät kollegat, ja teitä onkin ilokseni huomaan, että teitä on jo enemmän paikalla. Haluavatko kollegat tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron, ottaa esiin jonkin asian? Meillä olisi siihen muutama minuutti nyt aikaa ennen kuin kuulemistilaisuus alkaa. Edustaja Svensson, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää esittää lämpimän kiitoksen tästä esityksestä. Minä odotan todellakin sitä, että saamme työskennellä tämän tulostaulun parissa, koska se on hyvin tärkeää meidän valiokunnallemme ja muutenkin kaupalle. Tämä materiaali on hyvin laajaa me saimme tässä nyt vain tällaisen lyhykäisen katsauksen, mutta odotan innolla sitä, että minulla on aikaa käydä tarkasti lävitse tämä materiaali. Ihan näin lyhykäisesti, alustavasti muutama asia. Ensinnäkin haluaisin painottaa, miten tärkeää EU 2020-strategialle on kasvu ja siinä kuluttajien oikeudet minä näen myös, että kuluttajien tietoisuus on kasvanut ja että he saavat enemmän informaatiota oikeuksistaan. Ja se on yksi edellytys EU e 2020-strategialle ja sille, että se ylipäätään voidaan toteuttaa. Muutama kommentti rajat ylittävästä kaupasta ja näistä indikaattoreista, jotka osoittavat onko käyttänyt rajat ylittävää sähköistä kauppaa koskaan. Ja joskus tuntuu, jos olo tuntuu turvalliselta, niin silloin jatkaa tätä sähköistä rajat ylittävää kauppaa. Kynnys sähköiseen kauppaan tuntuu olevan tämä ensimmäinen askel, että ensimmäisen kerran sitä ylipäätään käyttää. Hyvin monet ovat huolissaan siitä, että ei ole samaa turvaa ja vakuutta kuin tavallisessa kaupassa. Ja tässä minä kysyisinkin, mitä me voimme tehdä, jotta voisimme tavallaan ennaltaehkäistä tätä pelkoa käyttää uutta välinettä. Me haluamme tai me luulemme, että kuluttajat ovat usein paremmin tietoisia kuin mitä he ovat. Joten mitä me voisimme tehdä, jotta kuluttajilla todella olisi se tietous, jota me luulemme heillä olevan, mutta heillä ei olekaan? Informaatio heidän oikeuksistaan. Minä tiedän, että nämä ovat kysymyksiä, jotka askarruttavat lukuisia jäseniä tässä valiokunnassa ja toivon, että me voisimme yhdessä tarkastella tätä materiaalia ja katsoa, löytäisimmekö mitä valiokunta voisi tehdä. Minusta on myös hyvin tärkeää, että me tarkastelemme myös yhteismarkkinalainsäädännössä näitä asioita, jotka liittyvät esimerkiksi vähittäiskauppaan. No, meillä on nähtävästi hyvin vähän aikaa tässä, joten enpä käytä nyt enempää aikaa puheenvuorooni, mutta todellakin innolla odotan jatkotyötä asian parissa. Uh, yes, thank you very much, Svensson. Um, anybody... Kiitos, edustaja Svensson. haluaako joku muu vielä kommentoida? Haluaisitko sinä David vastata vielä tähän? Ja itse ottaisin erään asian esiin. Ilokseni näin, että otit esiin myös näitä tarjontapuolen asioita, ettekä puuttuneet ainoastaan kysyntään, koska esimerkiksi sopimusten yhtenäistäminen yli rajojen on tärkeä asia ja se on ehkä sellainen asia, jota, jonka parissa me voisimme vielä tehdä töitä. Mutta jos haluat vastata nyt edustaja Svenssonin kysymykseen ja, ja vielä esittää jotakin kommentteja, niin ole hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuluttajan kannalta katsottuna Meillä on sellaisia kuluttajia jonkun verran, jotka ovat erittäin tyytyväisiä voidaan ostaa rajat ylittävällä tavalla. Ja sitten kun ovat näin tehneet, he tuntuvat olevansa aivan rennoksen luottavaiseksi. Sitten on kuitenkin paljon enemmän kuluttajia, jotka eivät ole sitä yrittäneet ja ovat huolissaan asiasta. Ja tämän suuremman kuluttajaryhmän kohdalla ihmiset ovat huolissaan petoksista. Ja mitä tapahtuu, jos joku menee pieleen? He eivät ole kovinkaan huolissaan oikeuksistaan, vaan mitä käytännössä tapahtuu, jos joku meneekin vikaan. Siksi olemme sitä mieltä, että jos täytäntöönpanno toimii rajatuttavalla tavalla, on erittäin tärkeää ja ehkä iso puute kuluttajan kannalta on said chair. However, from the business side... Vaihtoehtoinen riitojen ratkaisumenettely puuttuu asiat eivät oikein suju, koska näimme tämän viime vuotesta tutkimuksestamme, että kuudessa kymmenestä yrityksestä kuluttajat, kun yrittävät ostaa jotakin, niin yritykset eivät sitten myykään muuhun maahan. He eivät halua näin tehdä. Ja tiedot tästä tulostaulusta taas ovat, että vähemmän yrityksiä on valmis myymään räätyyttävästi kuin aiemmin. Tässä on herkka balanssi saavutettavissa. Ei, ei riitä, että kuluttajat ovat luottavaisia, haluavat ostaa muistakin maista, mutta kukaan ei halua myydä. Meidän pitää hoitaa molemmat puolet tästä asiasta kuntoon. Se on ehkä vaikea balanssi saavuttaa, jos me haluamme räätyyttävän sähköisen kaupankäynnin lähtevän liikkeelle. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Kiitos tästä esityksestä. Ja kiitos tosiaan tästä hyvästä tutkimuksesta, jonka olette tehneet ja varmasti kollegat hyödyntävät sitä paljon myös jatkossa. Valiokunta on päättänyt, että tutkimme vielä tarkemmin kuluttajastrategioita tulevaisuudessa ja minusta tämä voisi olla erittäin hyvä lähdemateriaalia, kun se työ aikanaan aloitetaan. Eli siinä mielessä tämä, tämä tutkimus tulee erittäin hyvään aikaan Odotamme siis innokkaasti tulevaa yhteistyötä teidän kanssanne tässä asiassa ja kiitoksia, että pääsit tänne tänään. Nyt odottelemme sitten esittelijää paikalle ja sitten kuulemistilaisuus alkaa vai onko hän jo täällä? Esittelijä voisi tulla kanssani tänne eteen istumaan.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 Well, ladies and gentlemen, um, it gives me... No niin, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän erityistapahtumaan. Tänä iltapäivänä tämä on siis julkinen kuulemistilaisuus. Täällä kuuntelemme kommentteja ja, ja saamme tietoja hyvin tärkeästä asiasta, nimittäin uudesta sääntelypuitekehyksestä maa- ja metsätaloudessa käytettäville ajoneuvoille. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi herra Kuido. Sillä hän vastaa komissiossa näistä asioista. Hän oli täällä jo tänä aamuna. Eli meillä on käynnissä monta yhteistä aihetta. Sitten täällä on myös Pier Antonio Panzeri. Hän on tämän asian esittelijä ja nyt hän voisi lyhyesti esitellä tämän päivän aiheen. Itse sanon muutaman sanan näin tilaisuuden alkuun. Kuulemistilaisuuden ajatuksena on vaihtaa näkemyksiä tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Ja kuten tästä ohjelmasta näette, meillä on hyvinkin laaja kirjo edustajia täällä sekä laitteiden valmistajia että käyttäjiä että muita ja myös ammattiliittojen edustajia. He ovat paljon tekemisissä näiden koneiden ja laitteiden turvallisuuteen liittyvien tekijöiden kanssa. Kyse on nyt siis asetuksen, nykyisen asetuksen uudistamisesta ja täydentämisestä – ja nimenomaan alalla, joka on, on tärkeä teollisuuden ala. Eurooppa on siinä aina ollut hyvin aktiivinen ja teknologia kehittyy tällä alalla jatkuvasti. Ja siinäkin mielessä on hyvä saada kuulla asiantuntijoita tänään. Tälle valiokunnalle on tärkeää tasapainottaa sisämarkkinoita ja ennakoida, minkälaisia tarpeita turvallisuuteen, käyttöturvallisuuteen, ja ympäristötekijöihin, ympäristön suojeluun liittyy, erityisesti kun ajatellaan päästöjä. Eli nyt ajattelimme alkuun käydä keskustelua teknologiasta, siitä kuinka teknologia kehittyy ja miten lainsäädännön täytyy pyrkiä ennakoimaan tätä teknologian kehitystä tällä asetuksella. Ja sitten puhutaan yksityiskohtaisesti turvallisuusseikoista ja ympäristöseikoista. Siinä siis päivän ohjelma lyhykäisyydessään teillä on noissa kansioissanne, jotka saitte sisään tullessanne lista puhujista, joka löytyy ja puhujien esittely, joka löytyy siitä kansiosta, siksi en heitä esittele sen yksityiskohtaisemmin. Edustaja Panserin jälkeen, esityksen jälkeen me siirrymme tästä pois edestä ja ja sitten voimme aloittaa ja edustajakollegat ja esittelijä voivat sitten esittää kysymyksiä ja kommentteja asiantuntijoille. Tämä siis seuraavan kolmen tunnin aikana. Nyt alkuun kuitenkin annan vuoron esittelijällemme. Hän pääsee avaamaan tämän session ja kertomaan, missä vaiheessa työtä tällä hetkellä mennään. Ja sitten ensimmäinen sessio alkaa. Ole hyvä. Thank you, Chair. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten te tiedätte, ehdotuksen tavoitteena, josta tänään on aikomus puhua, on saada aikaan joukko harmonisoituja sääntöjä maatalous- ja metsätalous kulkuneuvojen laitteiden valmistukseen. Ajatuksena on varmistaa se, että sisämarkkinat toimivat ilman, että unohdetaan korkean tasoista ympäristön suojelua ja tie ja työ, turvallisuus- ja suojelukysymyksiä. Ehdotus lisää alan kilpailukykyä, koska se yksinkertaistaa tämänhetkistä lainsäädäntöä tyyppihyväksynnästä näiden ajoneuvojen kohdalla lisää avoimuutta, lisää, vähentää hallussa taakkaa. Tämä ei johdanto ole mitenkään kattava ja mielni kuulen kommentteja tämän kuulemisen yhteydestä tänä iltapäivänä. Olen pitänyt useitakin kokouksia eri asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa ja komission edustajien kanssa. Ja olemme nähneet erilaisia teemoja nousevan asian ympärillä. Ja tiettyä kriittistä massaakin on jo syntynyt ja haluan hiukan kertoa näistä kysymyksistä enemmän, koska tämä liittyy suoraan päivän aiheeseen. On neljä eri luokkaa, joista mielestäni meidän pitää keskustella ja mielelläni kuulisin kaikkia sidosryhmiä niin, että voimme saada koottua hyödyllistä tietoa ja apua lainsäädäntöprosesseja varten. Aikataulus, delegoidut säädökset, mm, jälkimarkkinat, tekniset vaatimukset, mitä tulee päästöihin ja U-kategorian, U-luokan ajoneuvoihin, mitä tulee aikarajoihin päivämäärään, jolloin uusi tyyppihyväksyntä tulee voimaan. Se on herättänyt hiukan ongelmia. Nyt tästä vuoteen 14 mennessä tullaan tekemään paljon lainsäädäntötyötä. Joudutaan tekemään huomattavia ponnisteluita, mitä tulee tähän hyväksymismenettelyyn. Tämä liittyy päästödirektiiviin ja moniin muihinkin kysymyksiin. Komission ehdotus vuodesta näytöstä on tehty ja syynä tähän oli se, että haluttiin välttää sellainen tilanne, jossa erilaiset lainsäädökset voisivat olla päällekkäisiä ja toisensa tavallaan esteinä. Siksi on tärkeää saada kaikki yhden asetuksen alle, eikä sellaista tilannetta, missä on yli 20 yksittäistä direktiiviä. Joten meidän täytyy nyt päättää, onko minkäänlaisia kompromissimahdollisuuksia, jotka voisivat tasapainottaa harmonis- vaatimusta, joka liittyy harmonisoituihin sääntöihin ja toisaalta eri osapuolilta saadaan hiukan tilaa hengittää tässä tiivissä työprosessissa. Ehkä meidän keskustelta, pitää tästä keskustella ennen kuin mitä päätöksiä tehdään, niin ehkä pitäisi tarkastella myös sitä, tarvitaanko jonkinlaista siirtymävaihetta. Me haluamme kuulla vastauksia näihin kysymyksiin. Sitten jälkimarkkinoista – esimerkiksi tietotek- tietojen saanti kohta otsake 16, tieto-oikeuteen sitä on tarkasteltu jo varsin pitkän ajan. Monet ovat korostaneet, että tällä on aivan oma erityinen luonteensa. Ja kuluttajan Turvallisuus on tärkeää. Myös korjauksen yhteydessä meidän pitää saada aikaan sellainen takujärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että voimme reagoida yritysten vaatimuksiin, mutta myös korjausalan ja varaosa valmistajien vaateisiin. Keskustelu on tästä nyt auki ja me pyrimme tiivistämään näitäkin kantoja mahdollisuuksien mukaan. Se turvallisuus on aivan olennainen aspekti niin, että voimme paremmin tarkastella suurta tämän asetuksen ja muiden yleisempien direktiivien välillä koskien autoja. Maatalous ja metsätalous kulkunat otetaan pois autodirektiivistä ja tämä saattaa jättää joitakin puutteita ja harmaita alueita lainsäädäntöön. Tästä olemme jo pyytäneetkin parlamentin yksikköä tutkimaan suhdetta autodirektiivin ja tämän uudennetuksen välillä. Mitä tulee teknisiin päästövaatimuksiin ja kun esimerkiksi ajatellaan äh, jarrutusjärjestelmiä, me pyrimme tässä helpottamaan lainsäädäntö, anteeksi, hallintomenettelyjä erityisesti jarrut, kuten lukkiutumattomuudet on täällä mainittu. Ja tämä onkin tehokas keino parantaa turvallisuutta, mutta muunkinlaisia keinoja voitaisiin harkita ja niihin mekanismeihin voidaan tässä viitata. Sitten lopuksi, mitä tulee erilaisiin luokkiin ja U-luokka kulkuneuvoihin, tässä haluttaisiin ottaa mukaan muut kuin tiellä kulkevat koneet ja laitteet ajoneuvot. Se, että ne on otettu mukaan tähän asetukseen osoittaa, että tarvitaan sääntöjä tälle kulkuneuvoluokalle. Tämän tyyppiset koneet eivät ehkä kuuluisi tällä lainsäädäntöalalle, mutta ongelmana on se, että koska ne eivät välttämättä aina ole traktoreita tai metsätalouskoneita, niillä on aivan omat erityiset piirteensä ja olemme kuulleet senkin, että tämä luokka pitäisi sulkea kokonaan pois asetuksesta ja ottaa tällaiseen niille varattuun osastoon tai luoda aivan oma luku, jossa käsitellään näitä laitteita pelkästään. Sitten uusi T6-luokka. Jotkut ovat sanoneet, että uusi T6-luokan pitäisi sisältää mönkijöitä, jotka ovat samantyyppisiä kuin traktorit tarkoitukseltaan, mutta joita käytetään kuitenkin eri syistä. Ne kantavat taakkoja, kuljettavat taakkoja tai työntävät sitten muita ajoneuvoja. Nämä voitaisiin nähdä tällaisena täydentävinä kulkuneuvoina maataloudessa. Sitten on tällainen side-by-side-kysymys myös. Nämä ovat vielä pienempiä ajoneuvoja, joita käytetään myös samantyyppisiin tarkoituksiin. Ja nekin ehkä kuuluisivat paremmin tähän T-luokkaan. Tässä lyhyt johdanto tähän kuulemiseen. Ja jotkut asiat, jotka haluamme ottaa käsittelyn tänään, niin tarkoituksena tietenkin on saada aikaan tällainen hyvä hedelmällinen keskustelu ja kokous, ja tätä kautta sitten tarkoituksena on saada aikaan asetus, joka saa aikaan mahdollisimman suuren konsensuksen taakse. Kiitos. Kiitos edustaja Panseri tästä ja kiitos myös kaikesta työstä, jota olet tähän tehnyt. Tämä lähetys näytetään myös internetissä, joten toivottavasti siellä hyvinkin suuri yleisö kuuntelee ja katselee mielenkiinnolla tätä kuulemistilaisuutta. Ja meille voi myös lähettää sähköpostia, jos on kerrottavaa puhujille tai edustaja Panzerille. Nyt siirrytään sitten näihin esityksiin. Seuraavaksi käyn läpi ensimmäisen session puhujalistan ja sitten siirryn tästä pois näiden kalvojen tieltä. Muistuttaisin puhujia, että teillä on maksimissaan 10 minuuttia per puhuja ja meillä on hienoa teknologiaa, jolla voimme näyttää täsmälleen kuinka paljon aikaa on kulunut, joten siksi varmasti pystytte olemaan täsmällisiä ajankäytössänne. Ensinnäkin puhutaan maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen teknologian kehityksestä ja turvallisuudesta. Ensin puhuu Lars Holmqvist. Hän on KLEPA-nimisen järjestön johtaja, edustaa siis autoteollisuuden tuottajia. Sitten Cecil Favre on teknologia- ja viestintä alan johtaja AECCstä, eli hän työskentelee järjestössä, joka keskittyy päästöihin. Sitten on Mattei, polttomoottorien valmistajia edustavasta Euromot-järjestöstä. Varmasti tiedätte, että moottoreita, moottoreita on hyvinkin monenlaisia. Hän edustaa tämän alan yrityksiä. Sitten Herbert Reiter on Euroopan maatalous laitteiden, koneiden ja laitteiden järjestön johtaja. Ja sitten Her- Herik van Villigen edustaa ATV-ajoneuvojen eurooppalaista järjestöä. Asiantuntijoita on siis runsaimmitoin paikalla ja nyt Lars Honkvist pääsee avaamaan tämän ensimmäisen session. Thank you very much for uh, inviting me here to... Kiitokset siitä, että olette minut tänne kutsuneet. Ihan nopeasti kertoisin teille, mikä on KLEPA, niille, jotka eivät sitä tiedä. Perustettiin vuonna 1959. Meillä on 90 jäsentä ympäri maailman merkittävien tuottajien, 29 kansallista kauppajärjestöä, joten yli 3000 jäsenyritystä äh, työskentelemme lähinnä äh, Euroopassa. No, meillä on 12 äh, miljoonaa työpaikkaa autoteollisuudessa, 5 miljoonaa meidän jäsenistämme työskentelee sitten komponenttituotannossa, yksi miljoona auto, traktori ja rekka valmistajilla ja 25 miljardia euroa käytetään vuosittain kehitykseen ja tutkimukseen. Ja tänä vuonna Euroopassa tullaan valmistamaan 18 miljoonaa autoa ja 270 miljoonaa ajoneuvoa meillä on. Teillä me, ne ovat polttomoottorikoneella ja tämä markkina on yli 100 miljoonan euron arvoinen. Mikä on tärkeää nyt sitten tälle teollisuudelle? No se on se, että saamme pääsyn mahdollisimman laajoille markkinoille. Ja se merkitsee sitä, että me etsimme globaalisesti harvaisoituja markkinoita. Tämä on mahtavaa, jos tähän päästäisiin mutta tälle on jatkuvia esteitä. Jotkut niistä ovat keinotekoisia, jotkut luonnollisia. Euroopassa me työskentelemme globaalin äh, harmonisoinnin puolesta YK komission kautta Genevassa, jossa meillä on tällainen työryhmä 29, joka käsittelee tällaisia globaaleja teknisiä äh, sääntöjä joskus meidän täytyy kuitenkin ensin oppia kävelemään ennen kuin me juoksemme. Ja joskus on ongelmia ihan jo siinäkin, että meillä olisi harmonisoidut eurooppalaiset markkinat. Ja tämä on teollisuudelle kuitenkin hyvin tärkeää, koska ilman harmonisoituja kotimarkkinoita on hyvin vaikea kilpailla muilla markkinoilla. Kaksi asiaa, jotka aina olleet huolenaiheena, mitä tulee säätelyyn. E, nimenomaan turvallisuus ja ympäristö. Sen vuoksi olemme tottuneet hyvin tiukkoihin turvallisuusstandardeihin. Ja mielestämme on hyvin tärkeää, että niitä ei unohdeta e, silloin, kun puhumme CO2-päästöistä ja ympäristöstä. Monet meidän jäsenistämme ovat e, nyt kyysin hyvin aktiivisia siirtyessään passiivisesta turvallisuudesta aktiiviseen turvallisuuteen. Ja että turvallisuus olisi tällaista aktiivista turvallisuutta, jossa pyritään välttämään tämä kolari. Jos tarkastellaan kaikkia ajoneuvoja tuolla maantiellä, silloin täytyy tarkastella kaikkia, muuten mikään ei ole turvallista. Ja me uskomme, että nämä turvallisuusstandardit, joita me tänään tarkastelemme, niiden tulisi koskea kaikkia ajoneuvoja, jotka ovat äh, teillä. Minä äh, olen maanviljelijä, minulla on traktoreita, minä ajan traktoreita, ne ajan niillä maantiellä, ne on rekisteröity, mutta tiedän myös, miten hankalaa se on, koska minulla ei ole äh, mitään tällaista mahtavaa traktoria uuden aikaista, vaan ajan sellaista vanhaa. Mutta oli mikä oli, niin se on kuitenkin tärkeää, kun tuolla maantiellä ajaa, että kykenee reagoimaan samalla tavalla kuin muut tienkäyttäjät. Me pyrimme siihen, että kaikissa autoissa olisi ABS-jarrut ja että olisi hätäjarrut busseissa. Ja me pyrimme parantamaan jatkuvasti turvallisuutta eri keinoin mutta ABS on nyt 32 vuotta vanha ja meillä on paljon sähköisiä järjestelmiä, jotka ovat suureksi avuksi. Ja ne ovat tärkeitä, kun pelastetaan henkiä. Jotta saavutamme tavoitteen, eli 50 prosentin vähennys onnettomuuksiin Euroopan teillä, meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki laitteet ovat parhaiden turvallisuusstandardien mukaisia. Ja kun tarkastellaan ympäristöä, niin meillä on samat perustelut tälle. Te tiedätte CO2-päästöistä autojen kohdalla, rekkojen kohdalla, eh, kevyissä hyötyajoneuvoissa. Te olette kuulleet euro eh, kuutosesta busseille ja rekoille. Ja minä uskon, että nämä tiukat vaatimukset ovat erittäin hyviä teollisuudelle, ne ovat hyväksi ympäristölle, mutta niitä on vaikea saavuttaa. Meidän teollisuutemme on kerta toisensa jälkeen osoittanut, että juuri ajoissa me olemme onnistuneet tuottamaan sen, mikä on välttämätöntä, jotta ajoneuvottajan vastaavat vaatimuksia. Mitä tulee traktoreihin ja metsätyöajoneuvoihin, ne eivät välttämättä ole ihan autoja, mutta ne muistuttavat rekkoja, jossa osat valmistetaan rekkavalmistajien ja muiden kohdapaikoissa. paikoissa. Ja sama koskee myös bussien rakentajia. Meillä on paljon ongelmia, mitä tulee se, että pitää huomioida se työ ja kuormitus, jota nämä ajoneuvot vaikeuttaa, aiheuttavat. Ne eivät ole vain ajoneuvoja, vaan ne ovat myös koneita, työkoneita. Mutta me olemme todistaneet kerta toisensa jälkeen, että on mahdollista tehdä kaikki raskaat ajoneuvot hyväksyttäviksi sekä turvallisuusnäkökulmasta että ympäristönäkökulmasta. Ja olemme valmiita tekemään kaikkemme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä tulee sitten ylläpitoon ja korjauksiin, niin on tärkeää tehdä varmaksi se, että saadaan paljon informaatiota niin, että mark markkinoilla on, markkinat ovat avoimet ja kilpailukykyiset. Tämä on säädelty asia. Te olette myös kehittäneet tämän Euro 5-standardin ja Euro 6-standardin raskaille ajoneuvoille. Ja tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että meillä on todellakin vapaat markkinat, koska tänä päivänä markkinat ja koostuvat noin 50 prosentista merkkimyyjistä ja muut 50 prosenttia ovat vapaita. Sama koskee myös näitä varaosia, joita myydään kaikille jotka niitä haluavat. Ja se on mielestämme hyvä esimerkki kilpailukykyisistä markkinoista, jossa on useampia tuottajia ja asiakkaita. Se, mitä me uskomme voivamme tehdä näillä markkinoilla, on se, että tehdä yhteistyötä säätelijöiden kanssa, mutta me tarvitsemme aikaa, me tarvitsemme realistiset tavoitteet ja on tehtävä varmaksi se, että menemme myös eteenpäin tulevaisuudessa, katsomme eteenpäin. Meillä on tällä hetkellä tulossa suuri kehitys tai vallankumous äh, henkilöautoissa ja myös äh, tavarakuljetusautoissa liittyen äh, ympäristö- standardeihin. Jos siirrymme 120 grammasta 95 grammaan ja jos me muutamme tätä ajo sitä, millä tavalla tätä käytetään, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että tässä on käytössä myös oikeat osat. Ja tämä koskee kaikkia polttomoottoreita tiellä. Meillä on yhteinen ongelma, nimittäin ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutos. Joten siis tämä koskee traktoreita, metsätyökoneita ja niin edelleen. Meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen ja olla valmiita eh, ratkaisemaan nämä CO2-päästöongelmat. Me katsomme tässä eh, nyt nestemäisiä polttoaineita, jotka eh, ovat soveliaimpia näille koneille, biopolttoaineita ehkä, mutta muutoksia syntyy tällä, näillä markkinoilla samoin kuin henkilöauto, linja-auto ja sektorilla Me emme tässä nyt puhu mistään kymmenestä viidestä vuodesta, vaan kahdesta kolmesta vuodesta. Ja minä uskon, että näillä markkinoilla meidän täytyy olla valmistautuneita ja vakuutan teille, että meidän jäsenemme käyttävät satoja ja satoja miljoonia euroja ollakseen valmiita täyttääkseen tulevaisuuden vaatimukset. Kiitos. Uh, thank you very much indeed, Lars Holmqvist. Um... Kiitos Lars Holmqvist. Emme saaneet tätä esitystä etukäteen, mutta ne ovat jälkeenpäin valiokunnan nettisivulla, josta ne voi sitten ladata. Nyt sitten vuoro seuraavalle puhujalle. Hänen aiheensa on hyvä jatkumoa Lars Holmqvistin puheesta. Puhuja on Cecil Favra. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulet sanoistanne hyvät iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tänään kerron teille pakokaasuista traktoreissa ja muissa koneissa, joita ei käytetä maantieliikenteessä edustan AECC. ja jäsenemme löytyvät tästä kuvasta. Logoineen ovat yrityksiä, eh, edustavat teollisuutta ja jälkimarkkinoita, teknologiat, joita he valmistavat, koskevat kaikkia uusia autoja yhä enemmän, näitä muita hyötyajoneuvoja sekä raskas että kevyt hyötyajoneuvoja päästöt maatalouslaitteista, niitä saadaan tällä hetkellä direktiivillä 768 ja komission ehdotus 2010-35 on tämänhetkisen säädösten mukainen. Voitte nähdä tässä, että viittaan artiklaan 9, mitä tulee ympäristövaatimuksiin ja erityisesti tässä kohtaan kolmeessa todetaan, että erityiset raja-arvot, menettelytavat, vaatimukset saastaville päästöille, jotka on mainittu konedirektiivissä 97-68 ovat voimassa. Jos tarkastelemme päästöjä, tietoja päästöistä komission julkaisu tulee selväksi, että maatalous on suuri osuus päästöistä muilla kuin tiellä kulkevilla ajoneuvoilla. Tässä on päästö, hiukkaspäästöjä vuodelta 2005 ja 2010 2020, vaikkakin näemme, että kokonaismäärä kasvaa. Maataloudessa tämä edelleenkin on 45 ja 50 prosenttia hiukkaspäästöistä suhteessa muihin aloihin. Sitten täällä alhaalla puhutaan typen oksidipäästöistä. Tässä vähennykset eivät ole niin huomattavia ja maatalous edelleenkin on korkeampi osuudelta yli 30 prosenttia. Seurauksena on tärkeää, että pakokaasut traktoreista edelleenkin saavat sääntelyä myös EU-tasolla. Sitten seuraavaan kuvaan kun tarkastellaan päästörajoja, joita sovelletaan NRMM-sektoriin ja raskasajoneuvoihin, voimme nähdä, että vuonna 13 kaikkein tiukin säännöt vaihe neljä koskee näitä laitteita, kos, on korkeammalla tasolla koskee nokseja ja sitten täällä alhaalla näette hiukkasmääriä. Kuitenkin raskasajoneuvot sisältävät tällaisen hiukkasrajoitteena tämä ei kuitenkaan koske vaihetta neljä. Uuset valmistajat ovat jo mainostaneet prototyyppimoottoreita, joihin ei liity tällaista hiukkassuodatinta ja tämä tarkoittaa sitä, että hiukkasia sitten pääsee ilmaan, kehään ilman. AECC on tällainen tieteellinen järjestö, teemme testejä ja pyrimme osoittamaan, miten hyvin huipputeknologia toimii. Viime vuonna meillä oli testiohjelma prototyyppi moottorin kohdalla, joka oli kehitetty 4B-tasolla. Se oli 4,4 litrainen moottori. Nyt haluan näitä kaikkia tekstejä yksityiskohtia sanoa, mutta mitään mm, päästöhallintajärjestelmää ei ollut moottorin mukana ja me käytimme e, moottorin kalibraatiota, jossa päästöt olivat 35 milligrammaa kilowattia kohti ja 3 grammaa mm, typenoksideja kilowattia kohden. Sitten täysi päästöhallintajärjestelmä otettiin käyttöön, lisättiin, ja se, siinä oli tällainen hapettamiskatalysaattori, ja katalysoiti hiukkas suodattiin ja urea CSR-laite. Tässä on kuva järjestelmästä. Tässä näette, että pakkokaasujärjestelmän pituus edustaa tällaista tyypillistä tilaa, tilaa joka löytyy tyypillistä tavallisesta laitteesta, jota käytetään. Pakkokaasujärjestelmän pitäisi edustaa myös tällaisen koneen käyttöikää. Sitten se, tästä näette, miten mittasimme päästöjä. Tässä jokainen edustaa yhtä testisykliä vihreä väre on käytetty korostusvärinä. Sitten punaiset siivat edustavat neljän, neljän vaiheen rajoja. Ne ovat kaikkein tiukempia tällä hetkellä, niin kuin jo totesin. Tässä näette, että hiilivety ja anteeksi, hät, hiilimonoksidipäästöt on tässä merkitty. Ja tämän näiden alhaisten päästön lisäksi suurin osa näistä aineista muun tuolle laitteiston kautta sitten tässä näette hiilidioktypenoksidit ja muuntuma-aste on erittäin korkea, 25 prosenttia suurimmassa osassa testeissä ja neljännen tason rajat hel- täyttyvät helposti eri e- performanssia syntyy johtuen eri sykleistä, koska typenoksidien muuntuvuus on riippuvainen lämpötilasta testeissä. Sitten tässä on tuota hiukkasten määrän suhteessa massaan. Vähennykset vastaavat neljä tason tavoitteita varsin hyvinkin. Ja tehokkuus on 90 96-97 prosentista testeissä. Pakko putkeura tämä tarkoitti yhdestä kahteen milligrammaan per kilowattitunti. Sitten kun tarkastellaan tämä lainsäädäntöä ja ympäristövaliokunta juuri tätä pyysi, voimme näemme, että hiukkasten määrä on noin 10 per kilowattitunti, mutta päästöhallintajärjestelmän kohdalla tämä tehostui kaikin tyyppisissä testisykleissä. Tämä <clears throat> mm, pakoputken hiukkasmäärät olivat mm, täyttyivät myös raskasajoneuvojen kohdalla. Sitten seuraava kuva. Me olemme voineet nähdä, että vaihe kolme moottorit, johon liitetään päästöhallintajärjestelmä, sai aikaan huomattavia vähennyksiä kaikkien säänneltyjen saastoinaineiden kohdalla kaikissa testeissä. Tämä kuva osoit, näyttää teille, että päästöjen hallintajärjestelmä vähentää typenoksideja ja hiukkasten määrää alle tason neljä raja-arvon. Lopuksi haluaisin hiukan kertoa komission ehdotukset, jotka teidän pitää ottaa huomioon valiokunnassanne. Me olemme nähneet, että hiukkaspäästöt ja typenoksidipäästöt jatkossakin maataloissa edustavat suurta osaa kokonaispäästöistä muiden kuin maat- ja ajoneuvojen kohdalla. Siksi on tärkeää, että traktorit jatkossakin täyttävät tämän lainsäädännön tavoitteet ei vain vaiheessa neljä, vaan myös sen jälkeenkin. Se, että otetaan hiukkasrajoitteita aikaan, tämä parantaa ilman laatua, mutta myös lisää työsuojelua, turvallisuutta ja tässä yhteydessä keskustelu uudesta vaihe viidestä on jo alkanut, mukaan lukien tarve ottaa mukaan standardi hiukkasia. Kiitoksia, että kutsutte minut puhumaan tänään ja kiitän teitä huomiostanne. Well, thank you very much for... Uh, Kiitos tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. En tiedä, ymmärsivätkö kaikki, kaikkia näitä teknisiä yksityiskohtia, mutta varmasti esitystä voi katsella sitä jälkikäteen, jos jotain jäi epäselväksi. Tässä tuli siis katalysaattori, katalysaattorin sisältävien laitteiden valmistajien näkökulma. Seuraava puhuja on sitten herra Mattei polttomoottorien valmistajien puolesta kiitoksia myös oman järjestöni Seman puolesta, että sain tulla, Euromotin puolesta, että sain tulla tänne puhumaan. Ja kiitoksia puheenjohtajalle näistä esittelysanoista. Tässä tietoa Euromotista. Se on eurooppalaisten polttomoottorien valmistajien järjestö. Tarkoituksenamme on ajaa polttomoottorien valmistajien asiaa EUn markkinoilla. Olemme toimineet vuodesta 1991 alkaen, tarjoamme asiantuntija-apua ja tietoa ja kampanjoimme näiden valmistajien puolesta lainsäädäntöä tehtäessä. Euromot on myös rekisteröitynyt EUn avoimuusrekisteriin ja tuossa näkyy numeromme. Me Meillä on Euroopassa jäsenenä 40 moottorivalmistajaa. Ne vaihtelevat kooltaan pienistä aina suuriin monikansallisiin yrityksiin asti. Me olemme myös sitoutuneet ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja haluamme edistää kustannustehokkaita toimia ilmanlaadun parantamiseksi EU:ssa. Ja nyt tällä hetkellä jäsenemme viimeistelevät näitä neljännen vaiheen liikkuvien työkoneiden päästödirektiivin mukaisia koneita. Ja haluamme myös olla mukana, kun keskustellaan seuraavasta vaiheesta, eli vaiheesta viisi tässä liikkuvien työkoneiden päästödirektiivistä. Ja erityisesti meitä kiinnostaa vaikutusten arviointi ja siihen osallistuminen. Haluaisin muistuttaa kaikkia teitä, että tämä vaikutusten arviointi vuodelta 2007 siinä todettiin, että näistä moottoreista tuli 9 prosenttia päästöistä. Ja jos nykyisiä suuntaviiva noudatetaan, tuo määrä putoaa neljään tai viiteen prosenttiin. Tässä sitten asioita, joihin täytyy vielä kiinnittää huomiota. Liikkuvien työkoneiden polttomoottorien direktiivi vuodelta 1997 koskee siis maa- ja metsätalouden traktoreita. Ja sitten, on, sitten täytyy kiinnittää huomiota vielä tämän samaisen direktiivin päivitykseen ja siihen, mitä se tuo mukanaan. Sitten myös asetuksen voimaantulo ja OBD-järjestelmät ja niiden häirintä. Euromot ottaa ilolla vastaan komission ehdotuksen, että meillä olisi yksi direktiivi siihen, miten liikkuvien työkoneiden vaatimuksia ja traktoreiden vaatimuksia määritellään. Nyt tällä hetkellä nämä täytäntöönpanopäivämäärät ovat samanlaiset, mutta er- merkitykset ovat erilaisia. Liikkuvissa työkoneissa puhutaan siitä, milloin moottorit tulevat markkinoille, kun taas traktoreiden kohdalla puhutaan traktorin käyttöönottopäivästä. Ja tämä näiden kahden välinen ero on vähintään kuusi kuukautta. Käytännössä kaikkien traktoreiden käyttöönottopäivät tiedetään, samoin liikkuvien työkoneiden, ja tuo ero oli siis se kuusi kuukautta. Ja me ehdotamme, että kun tämä direktiivi hyväksytään, myös nämä aikamääreet tehdään yhtäpitäviksi ja niin, että siinä ne koskevat nimenomaan moottoreiden tuloa markkinoille. Euromot pyytää, että maataloustraktorit. Euromot on sitä mieltä, että maataloustraktorit ovat tärkeä osa tätä 97-68 direktiiviä. ja että myös direktiivin päivityksestä on tehtävä oma vaikutusten arviointinsa. Tämän asetuksen on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2014, kuten esittelijä tässä jo mainitsi. Tämä päivämäärä on kuitenkin siirtymäaikana 3B-vaiheesta nelosvaiheeseen Tämä tarkoittaa sitä, että siinä puututtaisiin silloin yritysten varastoiden myymiseen ja joustavuuteen, ja ne vaikuttavat vakavasti toimijoihin. Me edellytämme, että tätä toimeenpanopäivämäärää viivästytetään vuoden 2017 alkuun, jotta ei samalla sitten sotkeuduta näihin liikkuvien työkoneiden direktiivin aikarajoihin. Tässä näette nämä aikarajat. Ja siinä näkyy myös asetuksen aikarajat, eli ensimmäinen ensimmäistä 2014 tuolle asetukselle. Ja silloin asetus vaikuttaisi myös eri kone- ja laitetyyppeihin uusiin traktoreihin, joita uusi asetus sitoo. Eli moottorin tulisi olla vaiheen neljä vaatimusten mukainen, näin siis vuotta aikaisemmin ennen kuin tuo direktiivin, direktiivin vaatimukset tulevat voimaan – Tämä tarkoittaa myös sitä, että tämä asetus rajoittaa varastojen myynnin mahdollisuutta ja se totta kai vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin tehdä investointeja uusiin asetuksen vaatimukset täyttäviin tuotteisiin. Sitten OPD-järjestelmään liittyvistä vaatimuksista tämä lainsäädäntö ei tällä hetkellä sisälly, sisälly siihen ei sisälly OBD-teknologiaa. Ja Euromot haluaa varmistaa, että näitä obd järjestelmä sisältäviä koneita ja laitteita huolletaan asianmukaisella tavalla ja että, että näihin tietojärjestelmiin ei päästä ulkopuolelta puuttumaan niin, että myöskään nämä päästörajat eivät ylity. mutta nykyiset, nykyiset sanamuodot tarkoittavat sitä, että nämä päästöjen hallintajärjestelmät eivät toimisi kunnolla. Jos tällaisia aika ajoin toistuvia tarkistuksia ja valvontaa ei ole, silloin OPD-järjestelmät ovat avoinna ulkopuolisen häirinnälle. Ja siksi Euromot edellyttääkin että OBD-viittaukset poistetaan tästä ehdotuksesta ja että moottori, moottorinhallintaohjelmistot suojataan ulkopuoliselta häirinnältä. Tässä yhteenvetoa esityksestä. Euromot tukee tämän direktiivin 9768 hyväksymistä sillä ehdolla, että nämä täytäntöönpanopäivämäärät ovat samanlaiset kuin liikkuville työkoneille, eli traktoreilla ja liikkuvilla työkoneilla on samat päivämäärät ja samaa tarkoittavat päivämäärät. Euromot myös pyytää, että tämän asetuksen soveltamispäivää myöhennetään vuoden 2017 alkuun ja että OBD-viittaus poistetaan ehdotuksesta. Kiitos. Right. Well, thank you very much. I think we'll clearly return to some of those because I think you anticipated a bit of... Niin, tästä taisitte jo ennakoida hiukan myöhempää keskusteluamme, mutta olen valmis, että kysymyksissä tulee esille nämä liikkuvien työkoneiden piirteet ja mikä tämä on-board diagnosis system taas tarkoittaa diagnoosijärjestelmät, jotka kuuluvat Toivottavasti tästä ei tule liikaa tästä akkoskeittoa, koska kaikki eivät tunne näitä lyhenteitä niin hyvin kuin te, herra. Äh, Ritter, Raiter, olkaa hyvä. Uh, first of all... Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esitellä SEMAN. Se on eurooppalainen järjestö, joka edustaa äh, maatalouskoneita teollisuudessa. On tehnyt sen yli 50 vuotta. Se kokoaa koko teollisuuden monikansallisista yrityksistä tuhansiin PK-yrityksiin. Se on vahva verkosto, siinä on kymmenen kansallista jäsenyhdistystä ja se on myös Euroopan toimielinten kumppaniksi hyväksytty teollisuusseman takana on noin 4500 valmistajaa, noin 21 miljardin euron tuotanto vuonna 2010, noin 250 000 työntekijää, joista 135 000 ovat suoraan työllistettyjä, 125 000 lisäksi sitten jakeluverkostossa ja huoltoverkostossa. Ja me katamme noin 450 erilaista konetyyppiä Kuten te näette näissä tässä on eh, erilaisia traktoreita, eh, ruiskukoneita ynnä muuta. Eh, mitä haluan tässä kattaa kolme pääasiaa. Yksi on aikataulu, toinen on sitten tämä, mitenkä voidaan yksinkertaistaa tätä lainsäädäntöä. Tämä astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 2014, kuten artiklassa 64 on kirjattu. Tämä merkitsee teollisuudelle hyvin kunnianhimoista aikataulua, niin että kaikki delegoidut säädökset saadaan valmiiksi ajoissa. Ei mitään siirtymäaikoja, joka merkitsee sitä, että ei mitään tällaisia astettaisia uusien moottoreiden tai ajoneuvojen käyttöönottoa, kuten nykyisessä direktiivissä on taattu. Ja teollisuus on nyt tällä hetkellä hyvin kiireinen erilaisten lupamenettelyjen kanssa, lähinnä vaiheessa neljä. Ja tämä on täytettävä ensimmäinen tammikuuta 2014, kuten juuri kuulitte. Noin 130 kilowattia ja ensimmäinen syyskuuta 2014 sen alle olevat hevosvoimat. Ehdotus tulee olemaan, että tämä ei astu voimaan ennen vuotta 2017 tammikuussa ja se kolme vuotta voimaan astumisen jälkeen sitten tämä viimeinen televoitu säädös, joka koskee kaikkia kategorioita. Tämä merkitsee sitä, että täytyy ottaa tällainen kahden vuoden adaptaatio eh, ja hallinnollisten muutosten kausi, eli 2015 plus 2. Tässä tarvitaan myös eh, jonkin verran aikaa, että voidaan eh, valmistella hallinnollisia muutoksia ja mahdollisia teknisiä muutoksia, kuten esimerkiksi jarruissa. Ja tämä sitten tehtäisiin vuoteen 2014 mennessä. Ja 2014 tässä tulee suuri konflikti teollisuuden kanssa, että ensinnäkin pystytään täyttämään päästörajat ja toisaalta noudattaa uusia puute uutta puutelainsäädäntöä. Sitten tältä alalta. Tämän säätelyn tarkoituksena on, että nämä tyyppihyväksyntämenettelyt kaikilla sektoreilla kuuluisi Euroopan komission autoyksikön alaisuuteen. Ja toisekseen pyritään harmonisaatioon ja yksinkertaistamiseen, jotta tämä tavoite saavutetaan, niin sema CEC ehdottaa, että perutaan tämä kategoria U, eli siis koneet, jotka eivät voi olla kulkea maantiellä. Toinen ehdotus on se, että yksinkertaistaan tämän säätelyn laajuutta. Näytän tämän vielä myöhemmin teille. Ensinnäkin meillä on tyyppi hyväksynnättä tässä pääasetuksessa, jossa tehdään riskinarviointeja asiantuntijoiden taholta, huomioidaan direktiivin erilaisia standardeja, OECD-koodeja, UNECEN-koodit ja e e e muut. Ja sen lisäksi täytyy myös huomioida COC. Sitten taas meillä on uusi lainsäädäntöpuitteisto, jos äh, valmistaja tekee riskin arvioinnin. Meillä on harmonisoitu standardi, niin että vastaavuudet ovat paremmat. Ja sen lisäksi on DOC ja markkinavalvonta. Nykyinen tilanne jossa tämä emo-asetus, siinä on kolme pilaria, ammatillinen tai työturvallisuus, ympäristön suojelu ja maantieturvallisuus. Ja sitten taas toisella puolella meillä on työturvallisuus, joka katetaan työkonedirektiivillä ja sitten ympäristön suojelu, joka katetaan päästödirektiivillä ja meludirektiivillä, mutta näitä ei ole vielä harmonisoitu. Sitten seuraava mitä tulee näille koneille, jotka liikkuva työkone, niiden täytyy täyttää uudet säännökset, jotka liittyvät tyyppihyväksyntään. syy, miksi tämä kategorian uun lisääminen tähän asetukseen ei ole sovelias. Ensinnäkin meillä on silloin olisi kaksi erilaista lainsäädäntöä ja se aiheuttaisi hämännystä ja hallinnollista taakkaa. Kategoriassa U-koneet kuuluisivat uuden lähestymisen lainsäädännön alle, joka koskee kaikkia turvallisuuskysymyksiä paitsi maantieturvallisuutta. turvallisuutta. Sitten meillä on tekniset äh, vaatimukset äh, liikkuville työkoneille, joita käytetään maataloudessa ja äh, rakennustyössä. Ne ovat paljon lähempänä toisiansa kuin esimerkiksi traktorit ja maatalouden liikkuvat työkoneet. Ja viimeinen kohta johtuen siitä, miten erilaisia paljon erilaisia koneita kuulusi kategoria uuhun, niin sen vuoksi se estäisi tämän emodirektiivin toimeenpanoa. Liikkuvat työkoneet pitäisi käsitellä erikseen. Ensinnäkin on tämä tyyppihyväksyntä ja sitten toisaalta meillä on maantieturvallisuus, jota hoideltaisiin työkonedirektiivillä. tässä on hyvin selkeä ero näiden kahden konetyyppien välillä. Tässä seuraavassa te näette, millä tavalla pyritään yksinkertaistamaan traktoreiden kohdalla tätä. Ensinnäkin meillä on traktorit alle 40 kilowattia ja sitten sen yli. Ja sen lisäksi muut kategoriat. Meidän ehdotuksemme on, että kun implementoidaan nämä alikategoriat A ja B, niin kategoria A kattaa traktorit alle 40 koota ja sitten T1B esimerkiksi tulee tähän eh, T5 tilalle. Ja syy tälle ehdotukselle on se, että pyritään välttämään se vaara, että tulee mahdollisia uusia kategorioita tulevaisuudessa. Me haluamme myös yksinkertaistaa tätä laajuutta alikategorioilla ja näin olisi sitten vähemmän kategorioita. Ja sitten tämä nopeus asettaa erityisiä vaatimuksia esimerkiksi ohjaukselle ja jarrutukselle. Ja tämän ehdotuksen Paremmus on siinä, että esimerkiksi ei tarvita tätä nopeita traktoria kategoria T5 ja se, että AT5 kategoria poistetaan, niin se vähentää näiden alakategorioiden määrää. Ja sen lisäksi haluttaisiin mahdollisuus hyväksyä mönkijät tavallaan traktoreina, vaikkakin ne ovat nopeampia ja ATVden pitäisi silloin noudattaa traktoreiden vaatimuksia. Ja se antaa myös uusia mahdollisuuksia traktorivalmistajille tulevaisuudessa. Edellytykset ovat se, että kriteerit ja määritelmät on määritelty hyvin kaikille uusille ähm, ajoneuvoille, jotka otetaan maatalousajoneuvojen äh, asetukseen. Se, mikä tässä nyt on tärkeää, on se, että yksinkertaistetaan tyyppihyväksyntää, vähennetään hallinnollista taakkaa EUlle ja jäsenvaltioille. Ja tämä teollisuus on hyväksynyt suurimman osan tästä sisällöstä, vaikkakin luku 16, sitä tullaan määrittelemään myöhemmin, ja että aikatauluun pitäisi sopeuttaa tarvittuun aikaan – ja SEMA ehdottaa, että yksinkertaistetaan laajuutta ja tehdään siitä loogisempi A ja B-alakategorioilla ja sitten poistetaan kategoria U ja ö, harmonisoidaan tieturvallisuusvaatimukset näissä uudessa lainsäädännössä puitedirektiivissä. Kiitos. Uh, thank you very much. I'm not sure you made our Kiitoksia. En nyt ole ollenkaan varma, että tässä meidän hommamme helpottui, mutta tutustumme asiaan jatkossa yksityiskohtaisemmin. Mutta nyt tulee esille asioita, jotka eivät niinkään liity tulevaisuuden teknologiaan, jossa toivomme teidän kertovan, mutta ehkä olen äh, sieltä kuitenkin tämä liittyy. Mutta tässä kuitenkin ne, jotka eivät ole seuranneet työtämme, niin me teimme työtä myös connect yhteydessä. Andres Schwab johti tätä työtä, joten tunnemme tämänkin puolen asiassa samoin. Mm, silloin aikana nousivat kysymykset. Me olenkin pyytäneet tätä direkti- äh, traktoridirektiiviä jo aika pitkään, mutta mielestäni meidän pitää kyllä tarttua joihinkin äh, päällekkäisyyksiin näiden ja muiden laitteiden välillä ja varmastikin herra Panseri tulee myös tutustumaan asiaan jatkossa. Sitten nyt mielestäni siirrymme viimeiseen eh, kohtaan tässä vaiheessa. Viimeisen puhujan Van Herra Van Vilgen tulee puhumaan. Ja tekin varmasti voitte kertoa, kannattaako jotkut ajoneuvoluokat ottaa mukaan, joten saatte puheenvuoron. Mm. Thank you very much, uh, Chairman, for give us the... Uh, Kiitoksia tilaisuudesta tulla puhumaan Euroopan parlamentin jäsenille. Nyt ensiksi kertoisin Atveasta. Me olemme tällainen yleis, etua tai voittamaton järjestö, mukana on yhdeksän jäsentä. Markkinat näille on 100 000 yksikö per vuodessa on varsin pienet markkinat verrattuna autosektorin, josta kuulimme aikaisemmin, mutta kuitenkin olemme toimineet varsin menestyksekkäästi. Ihmiset pitävät näistä ajoneuvoista Euroopassa. Atvean jäsenet ovat noin 60-70 prosenttia kokonaismyynnistä ATV ja SPS ajoneuvojen kohdalla 45 20 kiinalaista merkkiä on muista vastuussa ja meidän pitäisi saada nämä merkit mukaan järjestelmään, mutta heitä tämä ei tunnu niinkään kiinnostavan. Meidän tar- toimialamme, tämä on tärkeä asia ottaa esille, me edustamme ajoneuvoja, jotka on ennen kaikkea suunniteltu niin, että niitä käytetään päällystämättömillä pinnoilla. Tässä näette kolme kuvaa Kaksi vasemmalla ovat tällaisia liikkuvia työkoneita. Oikealla voitte nähdä tällaisia teillä. Joskus tässä saattaa näkyä myös meidän merkkimme tankissa, mutta nämä ovat aina muunneltuja, viritettyjä laitteita, jos ne on tuotu myös Euroopan ulkopuolelta, niitä näkee. Niissä on tierenkaat käytössä ja me, eivät, me emme edusta näitä. Meidän järjestömme perustettiin kahdeksan vuotta sitten. Ennen kaikkea halusimme valistaa eurooppalaisia käyttäjiä ja kuluttajia ja viranomaisia myös siitä, miten näitä ajoneuvoja käytetään. Aika uusi tuote, ajoneuvotyyppi maailmassa – ei ollenkaan niin vanha kuin traktorit, autot ja junat ja muut, joten meistä ta- täytyy va- valistaa ihmisiä asianmukaisella tavalla ATVS-BS-ajoneuvosta. Miten näiden tyyppihyväksyntä hoituu tällä hetkellä? Kuten sanoin, tämä on aika uusi tuote, joten missään Euroopassa ei ollut selkeää määritelmää tai kuvausta tämän tyyppisistä äh, laitteista. Paitsi Portugalissa ja Espanjassa kahden vuoden aikana on saatu aikaan jonkinlainen tyyppihyväksyntä näille ajoneuvoille. Näin ollen tyyppihyväksyntä tehdään eri tavoin. On kansallista traktorityyppistä hyväksyntää Skandinavissa Saksassa, EUn traktorityyppihyväksyntä ja tätä on varsin vähän käytössä sitten tapauskohtaiset kansalliset tyyppihyväksynnät ja nelipyöräisten tyyppihyväksyntä. Ja tietysti sit, niin tämä EUn nelipyöräisten tyyppihyväksyntä, luokat L6 ja L7. Tämä koskee tällaisia mikroautoja esimerkiksi. Ja tähän sopivat myös nämä ATV-koneet. Tästä, näitä voidaan käyttää kaikissa maastoissa, niin kuin nimi sanoo. Tietysti näitä käytetään monin eri tarkoituksiin, siksi tämä onkin niin monimutkaista ja siksi niin monenlaisia tyyppihyväksyntämalleja on myös olemassa. Nämä on turvallisuuskysymykset ja ympäristövaatimukset näiden laitteiden kohdalla niitäkään ei ole kunnolla käsitelty lainsäädännössä. Tämä onkin syy siihen, miksi tällä hetkellä pyydämme, että saataisiin aikaan kunnolliset eurooppalaiset puitteet, maatalous- ja metsätalouslainsäädäntöön, niin otettaisiin huomioon nämä hyötyy ajoneuvot, koska tämä on vain yksi tyyppi maastoon ajoneuvoja, siksi hyöty ATVt tarvitsevat, niille oikea paikalaisääntelylle sääntelylle on maatalouslainsäädäntö. Ottaen huomioon turvallisuus- ja ympäristövaatimukset mahdollisimman hyvin. Sitten hiukan enemmän itse ajoneuvosta. Mitä hyötyä ATVstä ja side by side ajoneuvosta on. Ensinnäkin ne ovat pieniä ja kevyitä, ne on aina rakennettu tällä tavalla. Insinööri aina pitää mielessä tämän piirteen. Tästä johtuen ne kuluttavat vähän polttoainetta, näin ollen syntyy myös vähän hiilidioksidipäästöjä. Ja tietysti hyvä asia ajatellen tulevaisuutta. Ne ovat aika edullisia verrattuna paljon kalliimpiin laitteisiin, joita usein käytetään metsä- ja maataloudessa. Ja ne ovat helposti maassa käytettävyydestä johtuen kevyestä painosta voidaan päästä maastoon, jonne yleensä pääsee vain jalan, jalan tai hevosella, mutta ei kylläkään mitenkään millään suurella työkoneella. Ja tässä mielessä ne ovat varsin mukavia lisää laitteita traktoreiden rinnalle. Me puhumme jatkuvasti näistä ATV, SBS-laitteista ja ehkä menette hiukan sekaisin, kumpi nyt on kumpi. Joitakin näistä piirteitä hyöty ATV-laite. Siinä on yleensä tällainen satulaistuin, vähän niin kuin moottoripyörässä. Miksi näin on? Se johtuu siitä, että ajajan täytyy voida hyvätä oikealle ja vasemmalle, eteen ja taakse, jotta tavallaan pääsee tähän maastoon käsiksi, jos tarvitsee hiukan apua. Niin ajaja voi itse korjata suuntaa esimerkiksi. Sitten on ohjaus tanko, siitä pidetään kiinni. Ja johtuen tästä ajoneuvo voidaan pitää kevyenä ja monimuotoisena. Sitten kuitenkin haluttiin hiukan vaka- vakautta tähänkin ympäristöön ja tämän takia otettiin käyttöön tämä SBS Side by Side. Tämä tarkoittaa, että matkustaja ja kuljettaja istuvat vierekkäin. Tässä on perinteinen istuin niin kuin autossa, ohjauspyörä Tietysti senkin pitää pystyä raivaamaan tietty määrä maata, että korkeus on paljon korkeampi ja sitten sieltä tulee olla hinauskapasiteettia sekä ATV ja SPS pystyvät aina hinaamaan varsin hyvin. Ne on myös suunniteltu aina niin, että niillä on tästä vetovoimaa. Tarvitaan paljon tehoa ja eri vaihteita ja sitten hyvä ote maasta on myös tärkeä. Sitten jos katsotaan seuraavaa kuvaa, siitä näkee minkälainen yhteys tällä on traktoridirektiiviin. Tässä on eri piirteitä. Sitten eh, erilaisia piirteitä on verrattu traktoreiden piirteisiin. Tässä näette, että suurin osa näistä on varsin lähellä traktoreiden vaatimuksia. Tämän takia me uskomme, että tämä on aivan oikea sääntelypuitteisto meille tai näille laitteille. Sitten miksi hyöty ma- maastoajoneuvot ja SPS ovat olennaisia maataloudessa. Tietysti ne on erityisesti suunniteltu, että niitä voidaan käyttää äärimmäisissä maastoolosuhteissa, niin kuin jo sanoin. Ne, niiden ympäristövaikutukset ovat vähe- vähempiä kuin kun toimitaan muualla kuin teillä. Ne ovat varsin erilaisia. Niillä on mm, sitten tämä on varsin talouden vaihtoehto, erity, ajatellaan erityisiä maatalous- ja metsätaloustehtäviä, ajatellaan vaikka englantilaisia, mm, jotka joutuvat ajamaan takaa tavallaan lampaitaan, ja nyt voidaan käyttää näitä laitteita tässä hyväksi. Jo nyt turvallisuusvaatimukset ovat varsin tiukat näiden kohdalla konedirektiivin mukaisesti meidän toimintamme tähän mennessä, kun olemme teknisellä markkinoita, niin yleensä meillä, me olemme aika paljon keskustelleet vuodesta 2004 DG Enterprisein kanssa. Ja näiden neuvotteluiden aikana suunnitelmaa kehitettiin siitä, miten nämä mallit sijoittuvat jatkossa. Sitten meillä oli kaksi erittäin hyvää keskustelukokousta kokousta teknistä vaatimuksista ja hiljattain otimme yhteyttä myös e- eri maiden asiantuntijoihin. Olemme olleet Euroopan parlamentissa ja olemme kuulleet kantoja näistä ajoneuvoista ja huomaamme, että yhä suurempaa tukea on sille, että nämä laitteet kuuluisivat maa- ja metsätalouslainsäädäntöön. Tietysti erittäin hyvä määritelmä on tarpeen, jotta voidaan erottaa nämä hyötyajoneuvot teillä kulkevista koneista kuuluvat L-luokkaan. Tämän takia, kun halutaan parantaa tilannetta, ajatellen kuluttajia, käyttäjiä ja viranomaisia, meidän haluamme paremman ympäristön juuri tämän tyyppisille ajoneuvoille tätä käyttöä varten, niin haluaisimmekin pyytää teiltä, että nämä ajoneuvot otettaisiin mukaan uuteen T-lainsäädäntöpuitteeseen ja sitten kehiteltäisiin teknisiä vaatimuksia delegoiduissa säädöksissä, jotka perustuvat sopivaan ajoneuvon luokkaan. ATVEA on täysin avoin yhteistyölle, haluan vaihtaa teidän, teidän ja muiden kanssa mielenpiteitä. Minulla on sellainen vaikutelma, että asiantuntevuus näiden tuotteiden kohdalla ei ole kovinkaan laajalle levinnyt Euroopassa vielä tässä vaiheessa. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Kiitos tästä esityksestä. Sait puhua hiukan yli, yli aikaa, koska tästä aiheesta ei kovin usein täällä puhuta ja tämä oli niin mielenkiintoista. Mainitsisin myös, että L-luokan ajoneuvoja koskeva mietinnön esittelijä edustaja Vimde Kampon myös täällä ja hän on, hän on perehtynyt tähän asiaan ja toisaalta sitten nämä kaksi mietintöä edistyvät tässä ikään kuin yhtä jalkaa. Nyt tässä vaiheessa kollegat voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja, ottaa esiin mielenkiintoisia asioita. Ja voidaan tehdä myös yhteenvetoa tästä keskustelusta tähän mennessä. Tässä rinnakkain käytetään ikään kuin kahta eri termiä, näitä kevyitä ajoneuvoja ja sitten tätä uutta termiä, jota en ollut ennen kuullutkaan. Tohtori Reiter ehdotti tässä, että ehdotuksesta jätetään joitakin ajoneuvoluokkia pois ja ajoneuvoja pois ja joitakin otetaan sitten sinne mukaan. Näistä asioista ehkä voisi keskustella, miten, miten luokitellaan liikkuvien työkoneiden päästöjä, entä sitten tiellä liikkuvien koneiden. Voi olla, että insinöörit tekevät töitä kuitenkin näiden samojen moottoreiden kanssa, vaikka siirtyvät ikään kuin ajoneuvoluokasta toiseen, joten siksi näitä voisi tarkastella yhtä aikaa, e, ettei kannata tehdä samaa työtä kahta kertaa. Eli tällaista asiaa voisitte varmaan vielä tarkastella. Täällä puhuttiin myös uusista teknologioista, katalysaattoreista, tällaisista selektiivisistä katalysaattoreista, tällaiset aiheet ovat meille hyvin mielenkiintoisia tässä vaiheessa. Nyt hyvät kollegat, kuka haluaisi esittää kysymyksen? Edustaja Vandekamp, hyvä. Eh, meneer de voorzitter, dank u. Puheenjohtaja, kiitos. En ole mikään varjoesittelijä traktoriasetuksessa, mutta olen eh, esittelijä muussa aiheessa. Viime kuukausina olemme keskustelleet näistä asioista, mutta tämän esityksen perustamilla on kolme kysymystä. Ensimmäinen. Onko virkistystoiminta, kuuluuko se myös tällaisen hyötykäyttöajoneuvon alaisuuteen? Tästä on keskusteltu sen vuoksi, että on tällaisia raskaita ATVitä ja myös side-by-side-autoja, joita käytetään vain ja ainoastaan virkistyskäyttöön esimerkiksi USAn aroilla. No oli aroja eli mitä, mutta jo, siellä päin. Ja etsin tässä nyt eroa hyöty- ja virkistyskäytön välillä. Toinen Atvealle tämä kysymys. Onko teillä ylimääräisiä ajoneuvokategorioiden autoja, jotka joutuvat siirtymään O-kategoriaan? Eli kaikki nämä ATV kuuluvat kone t Tai te esimerkiksi puheessanne olitte vetäneet viivoja näiden keltaisten yli. Tarkoittaako se sitä, että ne jäävät ulkopuolelle vai siirtyvätkö ne automaattisesti L-kategoriaan? Tämä toinen kysymykseni. Ja kolmas kysymykseni on, me tiedämme, että osa näistä, osa näistä ajoneuvoista käytetään kuitenkin ajoteillä, onko se sitten oikeutettua vai ei, siitä varmasti voimme vielä keskustella. Ja kuka tätä sitten valvoo. Mutta oletetaan, että on tällainen side-by-side-auto, jota käytetään maantiellä. Mihin kategoriaan se kuuluu? Nämä ovat eh, minun kolme kysymystäni. Kiitos. Yes, thank you very much. Kiitos tästä, edustaja Weiler. Ja, ich will nicht so sehr ins Technik. En minua niinkään kiinnosta tämä teknisyys. Minulla on kysymys, johon yksi puhuja viittasi. Sitten puhui ajankohdasta, jolloin tämän direktiivin pitäisi astua voimaan, jolloin se astuu voimaan ja koska sen pitäisi astua voimaan. Täällä useammat esittivät että toiveensa, että tätä voimaan astumista siirrettäisiin eteenpäin. Sitten, no minä olin mukana tässä konedirektiivissä seitsemän vuotta sitten ja silloin keskustelussa tarkoituksella jätimme traktorit ulkopuolelle teidän teollisuutenne toiveista – sen vuoksi, että ihan ymmärrettävästi sanoitte, että konedirektiivin edellytykset eivät voi olla samat kuin traktoreilla ja siksi me haluamme oman direktiivin. Ja me ymmärsimme tämän ja pidimme sitä oikeana. Tästä on siis seitsemän vuotta, jos nyt oikein muistan. Silloin kaikille oli ihan selvää, kaikki jotka osallistuivat tähän, että me saamme traktoridirektiivin. Että me saamme direktiivin, jossa äh, konkreettisesti äh, määritellään myös teidän äh, alanne teidän laitteenne, koneenne, traktorinne. Eli kaikki tiesivät sen. Kaikkien ainakin olisi pitänyt tietää se, että jotain tuleman pitää. Ja sen vuoksi minua hämmästyttää nyt hieman se, että te haluaisitte siirtää tätä komission takarajaa vielä eteenpäin. Siis Rula. Edustaja Rula. Punkt auch nummer niin minä haluaisin myös esittää kysymyksen samasta asiasta, koska molemmat ensimmäiset puhujat eh, sanoivat hyvin selvästi, että tekniset edellytykset eh, ovat olemassa, jotta nyt jo voitaisiin esittää nämä vaatimukset. Mutta sitten kuitenkin teollisuus sanoo, että he tarvitsevat enemmän aikaa. Tässä on sama ristiriita, joka meillä eh, on aikaisemminkin on ollut. Toki ymmärrän, että teollisuus haluaisi enemmän aikaa, mutta täytyyhän heidän ymmärtää, että mekin olemme tässä paineen alaisina, kun käsittelemme ilmastonmuutoskysymyksiä. Ja sen vuoksi minusta se ei ole oikeutettua tämä siirtäminen. Ja sen vuoksi olen samaa mieltä tämän puhujan kanssa, joka sanoi, että busseissa, linja-autoissa ja traktoreissa nämä moottorit eivät ole kovinkaan erilaiset. Ja toista toinen ajoneuvotyyppi kykenee pitämään kiinni tavoitteesta ja toisen ajoneuvon kohdalla halutaan vielä kaksi-kolme vuotta lisää aikaa, eikä se oikein tunnu järkevältä. Um, any other colleagues want to... Halusiko vielä joku kollega käyttää puheenvuoron edustaja Manders? Uh, actually two things. One of... Pari asiaa lisäyksi tähän ystäväni Wim van de Kampin kysymykseen. Jos nämä ajoneuvot voivat kulkea julkisia yleisiä teitä? Onko silloin käytössä samat turvallisuusvaatimukset voimassa? Esimerkiksi täytyykö silloin saada tietty ajokortti suoritettua? Ja edelleen, mitä tulee kaksipyöräisiin ajoneuvoihin, näkyvyyden pitäisi olla varsin tärkeässä asemassa. Samoin maatalous- ja metsätalouskoneessa, tavallaan tässä jo puhuttiinkin. Sitten vielä viimeinen asia juristina aina se on silloin, kun on poikkeuksia, niin luodaan tällaista harmaata jurista aluetta. Ja ehkä olisi mahdollista välttää tällaisia poikkeuksia. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos. Minä tässä edustaja Panserin varjoesittelijänä voisin nostaa eri pari asiaa tästä keskustelusta. Ensinnäkin halusin mainita tästä edustaja Weilerin kommentista, että tämä menee päällekkäin kevytajoneuvodirektiivin työn kanssa, eli kannattaisiko näitä tuoda yhteen. Herra Raiterin esityksessä otettiin esiin nämä turvallisuusvaatimukset laitteille, ajoneuvoille, jotka, joita kuljetetaan normaaleilla teillä, eli ovatko ne maatalouskoneita, metsäkoneita vai mitä, mitä muuta. Tällä hetkellä kansalliset lainsäädännöt eroavat turvallisuusmielessä kovasti toisistaan. Rakennuskoneiden valmistajat ovat sanoneet, että nämä lainsäädännöt tulisi yhtenäistää Ja jos minä oikein ymmärsin, niin tässä laitettiin kysymysmerkki uuden lainsäädännön perään, uuden asetuksen perään, että, ja varsinkin tähän uuteen U-luokkaan. Eli jos näitä ajoneuvoja käytetään tiellä, vaikka ne ovat kuitenkin tosiasiassa tällaisia erityiskäyttöön varattuja ajoneuvoja, tai jonkinlaisia traktoreita, niin mitä sitten? Ehkä te voisitte varmistaa, että ajattelinko tässä oikean suuntaisesti. No sitten minua kiinnostaa myös traktorit, jotka voivat kulkea kovempaa vauhtia, eli T5-luokka. Minä tiedän kyllä aika paljon näistä kovavauhtisista traktoreista Britanniasta, kun tulen ja olen ollut tällaisen traktorin kyydissä ja nopeus oli jopa 50 kilometriä tunnissa. Melu ei ollut kova, kyyti tuntui turvalliselta ja näiden ajoneuvojen valmistajat haluaisivat kyllä sanoa oman sanansa tähän, mutta mihin luokkaan tällaiset traktorit tai, tai miten nämä traktorit mahtuvat nyt sitten tähän visioon T-luokkia on yhdestä neljään, mutta sitten te haluaisitte ilmeisesti myös alaluokan näille kovavauhtisemmille traktoreille ja niille omat vaatimuksensa. Ymmärsinkö nyt oikein tästä? Tästäkö puhuitte? Tämä nykyinen kovavauhtisten traktorien luokka teidän ehdotuksessanne olisi sellainen, jota myös tyyppihyväksyntä koskisi. Nämä pari asiaa halusin ottaa esiin. Meillä on ehkä vielä aikaa myös uusille kysymyksille. Nyt ehkä olisi parasta, että asiantuntijat vastaavat kysymyksiin ikään kuin päinvastaisessa järjestyksessä kuin puhuivat. Herra Mattei ja herra Raiter voivat kommentoida, my- myös muut voivat osallistua Ensinnäkin herra Raiter voisi vastata edustaja Vannekampin kysymyksiin näistä ATV-ajoneuvoista, kevyistä traktoreista tai miksi tahansa niitä nyt kutsutaankaan. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, yeah, just... Kiitos. Tämä on tällainen niin kutsuttu harmaan alueen asia. Kun me puhumme näistä hyötyajoneuvoista, niitä käytetään hyötykeinoihin, mutta toki niitä voidaan käyttää myös vapaa-aikaan. Se ei vaan välttämättä ole niin mukavaa. ATV ATEA on päättänyt, että kaikkien jäsentensä kesken, että me tarvitsemme jonkinnäköisen tällaisen hyötyajoneuvo kannan tähän direktiiviin, vaikkakin jotkut miettivät sitä, että olisi kuitenkin myös tällainen vapaa-ajan käyttömahdollisuus. Ja vaikkakin tämä hyöty AT-maksut, niitä käytettäisiin vapaa-aikaan, niin että silloinkin käytettäisiin poissa maanteilta, joten eivät nämä olosuhteet ole niin kovin erilaiset kuin traktorin kategorian vaatimukset. Siksi tästä nyt vielä keskustellaan. Kun me puhumme vapaa-ajan käytöstä, meillä on kaksi konseptia. On tämä urheilu, urheiluajoneuvot. Niitä käytetään yksityisellä maalla, kentillä, mutta joitain niistä voidaan kuitenkin käyttää maanteilla tietyllä tavalla modifioituna, mutta tällaista käyttöä sitä ei tule jatkamaan johtuen nimenomaan turvallisuussyistä. Näin on päätetty. Toivottavasti nyt vastasin tähän tarpeeksi. I, I had a proposed to ask the supplementary, but you may be about to ask the same question that I was. Minulla on myös lisäkysymys, mutta ehkä te haluatte tehdä saman kysymyksen kuin minä. En tiedä. Mutta jos niin kuin te sanotte, in... kuten te sanotte, jos ne ovat äh, urheilu tapahtuneesta off the road, kuulutko ovatko ne silloin ällään vai teehen? Ilman mikrofonia. Urheilu ei selkeästikään kuulu teehen. Ja jos on kysymys ainoastaan urheilukäytöstä, niin silloin siinä on ne, ne säännöt, mitä komissio on tehnyt eli L-kategoria maantiellä liikkuville ajoneuvoille. Joten ne tehtäjät, jotka haluavat tehdä urheiluajoneuvoja maantiekäyttöön, niillä on jo oma kategoriansa tässä uudessa tyyppihyväksynnässä kategoria L, mutta tämä on rajattu 50 kilowattiin. Ja jos haluaa tällaista kunnollista maantien ulkopuolella olevaa, niin silloin sen pitää olla 80 kilowattia, sen vuoksi puhumme tästä T-säätelystä. Um, uh, Dr. Sitten Okay, I think the one the question was the timing about what... Putin ajoituksesta. Tämä tulee täytäntöönpanon voiman tuloaikaan ja yksi asia on siinä, että teknologia on tavallaan jo olemassa, mutta kysymys kuuluu, nyt sitten siirrytään vaiheeseen neljä. Nämä, tämä muuttaa kaiken koko mallin ja astuksen. Traktoreissa perusmoottori on sama kuin busseissa ja rekkautossa, mutta kun meidän laitteemme asentaan, niin se tapahtuu aivan eri tavoin. Ne pitää sovittaa tähän ympäristön traktoreiden kohdalla esimerkiksi on suuret renkaat ja pitää ottaa huomioon ohjauskulma ja niin edelleen. Sitten lisäksi meidän täytyy tehdä kaikki mallimuutokset varsin lyhyessä, suunnittelumuutokset lyhyessä ajassa ja meidän pitää asettaa suuria e, e, komponentteja esimerkiksi traktoreiden kohdalla ja erityiskoneiden kohdalla ei todellakaan ole tilaa asentaa niitä. Ja Tämän takia me omassa yrityksessämme esimerkiksi käytämme yli 70 prosenttia tutkimusta ja kehitysmäärärahoistamme, jotta tehdään näitä muutoksia koskien päästörajoituksia. toinen asia, haluaisimme todellakin sella asentaa moottorit aikaisemmin, mutta tehdä kaikki designmuutokset, jotka ovat suuri haaste toimitusalalle kun on erityiskomponentteja joka sovellusta varten. Emme voi käyttää standardoituja varaosia tai osia. Kaikki pitää erityisesti suunnitella niin, että ne sopivat juuri meidän laitteisiimme. Could you just ask my two questions as well? Voisitko esittää myös minun kaksi kysymystäni? Niin minä kysyn sinulta myös pari kysymystä. Toinen koski turvallisuusvaatimuksia ja myös to- sitä, että poistettaisiin T5 ja mitä aiotte sitten tälle tehdä? Uh, with the Legion T5. Jos T5 poistaisiin, olemme sitä mieltä, jos alaluokka lisättäisiin, niin me ei tarvittaisi enää uutta luokkaa traktoreille ja sitten olisi yksi, yhdet luokat ja jos traktori kulkee yli 40 kilometriä tunnissa, silloin täytyy täyttää lisävaatimukset BVS: versiota varten. Se on tässä ajatuksena. Ja tämä, olisi, tämä yksinkertaistaisi koko tyyppi hyvän, hyväksyntämenettelyä. The roads. Toinen koski maan liikenneturvallisuusvaatimuksia työ, liikkuvien työkoneiden kohdalla. Tällä hetkellä turvallisuusvaatimukset tieturvallisuuden kohdalla eivät ole harmonisoituja ja haluaisimme harmonisuudet puitteet tässäkin asiassa, emmekä haluaisi sekaannusta tyyppihyväksynnän ja itsearvioinnin välillä ja koneiston välillä. Meidän mielestämme, jos tieturvallisuutta voidaan toteuttaa näissä puitteissa liikkuvien kone, työkoneiden kohdalla niin, että tyyppihyväksyntä työkoneiden traktoreiden kohdalla tällaista riippumatonta tai itsenäistä? We're always rather reluctant to have new regulation. I mean, do you... Me suhtaudumme aika vastaakoisesti uusiin asetuksiin. Ehkä enemmänkin Britanniassa haluttaisiin esimerkiksi liite vaikka vain siihen vanhaan rakennuskone valmistajat ovat vähintään vuoden myöhässä nyt näihin uusiin vaatimuksiin sopeutumisessa. Olette varmaan nähnyt saman asian. Kyllä. Nyt pyytäisin sitten muita puhujia esittämään kommentteja erityisesti liittyen uusiin katalysaattorijärjestelmiin, joista Rouva Favre täällä puhui. Ja haasteena näyttää olevan se, että traktorissa esimerkiksi moottoritilassa ei ole kovin paljon tilaa tällaisille järjestelmille ja siksi se on haasteellista ja jokainen osa pitää testata erikseen, koska ne ovat niin erilaisia puhun tässä nyt itse insinöörinä, mutta Rouva Fahraki on, ins- on insinööri ja hän voisi varmaan ottaa näitä asioita vielä esiin hiukan lisää. Well, um, maybe it's not the kind of answer you expect. No ehkä tämä ei ole sellainen vastaus, mitä te odotatte. On totta. Tässä on paljon ylimääräisiä ponnisteluita ja me pyrimme niitä toimeenpanemaan koska kuten kollegani Reiter tässä mainitsi, kaikki nämä ovat totta. Mutta haluaisin vastata edustaja Ryylelle. Me emme puhu siitä, että me haluaisimme siirtää tätä toimeenpanoaikaa, koska tämä, me puhumme tästä asetuksesta joka ottaa tämä 1768 äh, direktiivin kannan. Ja siinä on ollut hyvin selkeä äh, näkemys vaiheeseen neljä. Ja sen jälkeen on kaksi mahdollista ähm, jatko tällaista käsittelyä esimerkiksi NOx-päästöille. Ainoa syy, miksi me pyydämme siirtymäkautta tai että tätä siirretään eteenpäin, kysymys ei ole teknisestä asiasta, me olemme hyväksyneet samat äh, tekniset äh, toimenpiteet, jotka liittyvät Eurooppa viiteen ja myös Euro kuuteen, mutta tämä asetus muuttaa oikeudellisen puitteiston verrattuna tämänpäiväiseen asetukseen. Ei ole siis kysymys mistään teknisistä asioista, vaan kysymys on teollisesta äh, kyvystä sen vuoksi, että meillä ei ole vaiheen neljä kaikkia määritelmiä. Meillä on ongelmia vaiheen neljä toimeenpanemisessa ja tiekartan toteuttamisessa, koska kaikki ei ole selvää vielä. Me puhumme uudesta asetuksesta, joka astuu voimaan vaiheessa, jossa teollisuus taloudellisesti ottaa nämä asiat käyttöön. Ja tämä vaikuttaisi tämä asetus esimerkiksi uudenlaiseen tyyppihyväksyntään tai se poistaisi ö, ähm, olemassa olevan varaston ö, äh, myyntimahdollisuuksia. Joten ö, äh, ei tässä ole kysymys mistään partik- päästöjen partikkelien määrästä tai semmoisesta. You're saying it's an operational question, as I... Niin sanotte, toteatte, että tämä on siis operatiivinen kysymys. Niin aivan kuten herra Reiter tässä selitti, markkinat tulevat aiheuttamaan ongelmia. Meidän tulisi tehdä tästä vaikutusten arviointi, sillä jos laitteet ja koneet eivät ole samalla suoritustasolla kuin entiset, niin silloin vanhoja ajoneuvoja ei korvata näillä uusilla ja se johtaa sitten taas laadun heikkenemiseen. Meillä ei ole mitään vanhoihin ajoneuvoihin liittyvää romutussuunnitelmaa. Monet ajoneuvot ovat hyvinkin vanhoja ja silloin ne eivät, eivät varmasti ole kovin turvallisia ja eivät täytä näitä päästövaatimuksia. Mutta täällä ei näihin asioihin voida enää puuttua tämän yksityiskohtaisemmin. Toivon, että vastasin teille edustaja Ryhmä. Uh, Mrs. Fav. Yes, I will, I will try to give you some... Yritän antaa nyt jonkinlaisia tyydyttäviä vastauksia, mutta pelkään, että meidän tasolla emme käsittele traktoreita sinällään, vaan meillä on muunlaisia laitteita käytössä. Ei ole tietysti on joitakin rajoitteita, jotka liittyvät traktoreihin ja liikkuviin työkoneisiin myös. Sitten on sovellutuksia, jotka ovat aika vaikeita käsitellä, mutta hyviä insinöörityötä tehdään yleensä ottaen. Haluaisin vain korostaa, niin kuin osoitin niin että jo nyt on sellaisia valmistajia, jotka ovat mainostaneet vaiheen neljä laitteita, joihin ei liity hiukkassuodattamia ajatus siitä, että kehitettäisiin aivan uusia malleja vaihetta neljä varten, niin se saattaa olla hiukan kyseenalaista tässä vaiheessa. Mr. Holmquist, do you want to add any points from... Yeah, I can just say that uh, we have learned how to me olemme oppineet, kuinka ratkaista suurin osa näistä ongelmista. Ei ole eh, helppoa. Se ei ole helppoa, mutta huolimatta kaikista esteistä, niin kyllä me tarjoamme apua meidän jäsenillemme that his company was already spending 70% of its R&D. No, käyttää 70 prosenttia tutkimuksia kehitykseen. Ja näissä kysymyksissä on aika mielenkiintoinen luku. Sitten herra Matin ei on kuunnellut täällä huolellisesti keskustelua tarkkaavaisesti. Tässä on paljonkin asioita. Ehdottaisin ehkä, että te kommentoitte tässä vaiheessa ja sitten voitte puhua myös seuraavassa vaiheessa. Mutta ehkä joudutte käyttämään jakamaan aikaa näiden kahden vaiheen välillä, mutta olisi hyvä, jos lyhyesti voisitte kuitenkin kommentoida. Ehkä nelisen minuuttia vaikka teiltä. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Monet tämän valiokunnan jäsenet ovat minut jo tavanneet. Puhuin täällä tässä valiokunnassa aiemmin jo eri asiasta. Meistä tämä ehdotus on erittäin tärkeä ja jos sallitte, niin kävisin läpi teidän ja puheenjohtaja sisältyneitä avaintermejä, jotka ovat meille olleet sellainen johtonuora tässä työssämme. Traktoriala on kärsinyt ja kärsii edelleen hyvin hajanaisesta lainsäädännöstä, sekä EU:ssa että kansallisesti. EU-lainsäädäntö on epätäydellistä, joten siksi on hyvin tärkeää, että järkeistämme ja yksinkertaistamme lainsäädäntöä ja että suunnittelemme nämä lainsäädäntöön sisältyvät vaatimukset hyvin tarkasti. Sillä tavoin pystytään arvioimaan koko lainsäädännön vaikutukset mahdollisimman tarkasti kyseiselle alalle. Toisaalta meidän täytyy myös sitten järkeistää tätä nykyistä EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmää. Tämän, tämä on tuotu täällä jo hyvin esiin näissä esityksissä. Me ymmärrämme traktoreiden omat erityispiirteet, mutta samalla on kuitenkin tärkeää luoda yhtenäinen tyyppihyväksyntäjärjestelmä. Ajoitus on ongelmallinen, mutta se liittyy sinänsä varmastikin enemmän tähän lähestymistapaan, tähän, tähän asetukseen. Samat ongelmat on jo käyty läpi autoihin liittyvässä asetuksessa. Siellä se oli aivan samoin ongelma. Me pyrimme nyt varmistamaan, että silloin kun voimaantulosta päätetään, meillä on jo kasassa hyvä paketti, sellainen, jota on helppo panna täytäntöön aikavälillä, joka kattaa keskipitkän ja pitkän aikavälin jotta siinä pystytään sitten ottamaan huomioon näitä uusia teknologisia kehityssuuntia seuraavien vuosien ajaksi. Itse olen hiukan epäileväinen näitä argumentteja kohtaan, että nyt tätä lainsäädäntöä pitäisi viivästyttää aiemman lainsäädännön vuoksi. On selvää, että kun pian suunnittelemme näitä täytäntöönpanotoimia. Meidän tulee ottaa nämä asiat huomioon, mutta tässä tällä uudella lainsäädännöllä katsotaan enemmänkin keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Näistä luokituksista sitten, totta kai ne ovat meille haaste. Haluaisin tässä korostaa, että meidän ehdotuksessamme on tämä U-luokka, liikkuville työkoneille. Emme tietenkään pyri sullomaan kaikkea, kaikkia liikkuvia työkoneita tähän samaan luokkaan, mutta tämä on suunniteltu erityisesti nyt maatalous- ja metsäkoneille. Aina, aina tuo raja ei ole kovin selvä, mutta pyrimme tosiaan tässä kattamaan koko, koko sen valikoiman. Haluaisin vielä tässä korostaa, että että vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan näitä luokkia ja ehdotamme, että valmistaja voi joko lähteä tähän eu tyyppihyväksyntään tai kansalliseen tyyppihyväksyntään. Lopuksi näistä ATV-ajoneuvoista tai mönkijöistä komission lähestymistapana tässä on se, että niitä yleensä käytetään kuitenkin vapaa-ajan tarkoituksiin ja meillä on hyvin selkeitä ehdotuksia, jotka liittyvät tähän. Pyrimme yksinkertaistamaan vaatimuksia. Sitten täällä puhuttiin, että maastossa liikkuvia ATV-ajoneuvoja laitettaisiin T-luokkaan, niin emme, emme kannusta tällaiseen lainsäädännön kiertämiseen. Kiitos. Um, Kiitoksia tästä niin ja näistä varsin myönteistä ajatuksista, joita esittelen sitten vielä jatkossa työstä. Sitten seuraavaan kierrokseen. Mehän tulemme puhumaan myös päästöistä ja turvallisuudesta laajemmasti ja aikaisemmat kommentit teknisen tietojen saatavuudesta tulevat esiin. Meillä on jälleen viisi puhujaa, kymmenen minuuttia per puhuja kysymyksillä aikaa aina mukava kutsua paikalle Silvia Gotsen, joka on käynyt täällä jo monien vuosien ajan, ainakin kymmenen vuotta minun kokemukseni mukaan, ja hän on nyt täällä pääsihteerinä Figefasta, kansainvälinen äh, autoteollisuuden jälkimarkkinajakelujärjestö. Sitten täällä on myös Oliver Richter, joka edustaa nyt klimaarijärjestöä. Sitten Gilles Driancourt, joka on myös tuttu täällä. Hän johtaa maatalouslaitejärjestöä Jan Maris Euroopan järjestöstä maatalous- ja maaseutu alihankkeiden kohdalla varmastikin heillä, hänelle juuri haluttaisiin myydä näitä uusia laitteita ja puhumme myös näiden laitteiden piirteistä. Haluamme todellakin kuulla. Um, and last but by no means least, someone again. Urakoitsijoiden kannanotot. Sitten Stefan Voi on myös käynyt täällä aikaisemmin kokouksissamme. Hän on tutkija työturvallisuusyksiköstä Euroopan ammattijärjestöstä. Silvia Kotsen. I would like to start for having granted our... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain mahdollisuuden tulla kertomaan tänne. Aion puhua OPD-järjestelmistä, korjauksista ja huollosta ja tietojen saatavuudesta. Ensin muutama sana järjestöistämme. FIGI, EFA, on ajoneuvojen huoltoliikkeiden, autoalan jälkimarkkinoiden jälleenmyyjä, jälleenmyyjien liitto. Meillä on edustettuina varaosien myyjiä, komponenttien myyjiä, korjausketjuja ja sitten EGEA, eli ajoneuvojen huoltoliikkeiden liitto, edustaa diagnostiikkatyökalujen, testien ja korjaamoiden laitteiden käyttäjiä ja myyjiä. Figefan ja Egean tehtävänä on vuodesta 1956 ja 1980 lähtien ollut turvata vapaata ja tehokasta kilpailua eurooppalaisilla jälkimarkkinoilla autoalalla. Olemme olleet mukana varsin aktiivisesti näissä keskusteluissa uudesta Euroviisistandardista henkilöautoille ja uudesta standardista myös raskasajoneuvoille. Olemme olleet siis mukana näissä keskusteluissa liittyen näihin, näihin säädöksiin ja Euroopan parlamentin jäsenet täälläkin paikalla olevat ovat olleet mukana näissä keskusteluissa ja olemme kyllä kiitollisia siitä työstä, jota te olette lainsäädännön parantamisen eteen tehneet. Me, meidän jäsenemme jakelevat näitä varausia yksityisille korjaamoille, mutta myös merkkikorjaamoille. Ennen kuin puhun teknisen tiedon saatavuudesta yksityiskohtaisesti, kävisin sitä ennen nopeasti läpi tämän jälkimarkkinaketjun. Monesti ihmiset luulevat, että kun puhutaan teknisen tiedon saatavuudesta, se koskee vain korjaamoja, mutta tähän ketjuun kuuluu paljon muitakin osasia ja kaikki nämä toimijat ovat hyvin tärkeässä osassa, kun asiakkaalle pyritään tarjoamaan hyvää ajoneuvohuoltoa maatalous- ja metsäkoneissa. Tarkoituksena on taata hyvä turvallisuus, ympäristönormien noudattaminen ja myös näiden ajoneuvojen elinkaaren pidentäminen. Yksinään standardien täyttäminen ei riitä, ainakaan silloin, jos, jos ajoneuvot ovat upo uusia, sillä tärkeää on niiden koko elinkaaren pidentäminen. Jäseniimme kuuluu siis näitä työkalujen valmistajia, varausien valmistajia, monimerkkikorjaamoja, teknisen tiedon tekijöitä ja varaosien myyjiä. Tästä ette ehkä näe tuota koko tekstiä, mutta tässä näkee, mitä modernien maa, modernien ajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon vaaditaan. Siihen vaaditaan huolto- ja korjaustietoa, varausia, koulutusta ja monimerkki työkaluja varaosien käyttö vaatii myös oikeanlaisia työkaluja. OBD-yhteensopivuuden on oltava kohdallaan. Me tarvitsemme koulutusta ja tällaisia monimerkkityökaluja ja niiden testausta. Eli siinä mielessä yhteensopivuustieto on aivan avainasemassa, kun pyritään käyttämään monille eri merkeille sopivia työkaluja ja välineitä. Ne ovat totta kai myös työkaluja, jotka ovat tekijänoikeuden alaisia. Ne, ne sopivat yhdelle tietylle merkille. Mutta monesti korjaamoilla ei ole varaa ostaa sopivia työkaluja joka ikiselle merkille, joten siksi taas monimerkkityökalut ovat erittäin tärkeitä. Miksi teknisen tiedon saatavuus on sitten niin tärkeää? Onko euro 5 ja 6 välillä eroa tässä? Periaatteessa nämä korjaus- ja huoltomenettelyt metsä- ja maatalousajoneuvoille ovat samat kuin esimerkiksi hyötyajoneuvoille tai raskaille ajoneuvoille. Haluamme tukea teknisen tiedon saatavuutta, aivan samoin kuin komissio tässä nykyisessä työssään. Ja voin kertoa myös, että tällä hetkellä keskustelemme raskas ajoneuvoista ja nimenomaan näistä yksityiskohtaisista tiedoista maatalousajoneuvoihin liittyen. Täytäntöönpanotoimissa keskustellaan esimerkiksi asiakaspalvelusta ja monivaiheisesta lähestymistavasta – Tämä sama siis pätee maa- ja metsätalousajoneuvoihin ja raskasajoneuvoihin. Varausien saatavuus, työkalujen saatavuus ja huolto- ja korjaustiedon saatavuus on todella tärkeää. Myös tällaisia nopean korjauksen tiloja tarvitaan maa- ja metsätalousajoneuvoille, jos ne hajoavat kaukana asutuksesta pellolla tai metsässä silloin korjaaja tulee paikalle tällaisen moni, monille merkille soveltuvan työkalun kanssa korjaamaan ajoneuvoa. Minkälaisia trendejä markkinoilla on sitten nyt? Pienemmät ja erikoistuneet markkinat tarkoittavat sitä, että siellä on vähemmän toimijoita ja siksi täytyy osata korjata kaikkia merkkejä. Olemme puhuneet itsenäisten toimijoiden kanssa, jotka korjaavat kaikenlaisia maa- ja metsätalousajoneuvoja – kaiken merkkisiä, mutta nyt he, heillä on ongelmia näiden täynnä elektroniikkaa olevien ajoneuvojen korjaamisessa. Monissa ajoneuvoissa nykyään, nykyään on monimutkaisia OPD-järjestelmiä, jolloin myös korjaus- ja huoltotyöt ovat monimutkaisia töitä. Monissa ajoneuvoissa on tällaisia moottorinhallintayksiköitä, jotka ovat varsin monimutkaisia Niillä hallitaan muun muassa moottorin hallintaa, voimansiirtoa, automaattivaihteita, ABS-jarruja, ilmastointia ja niin edelleen. Ajoneuvoteknologian kehityksen vuoksi T-luokan ajoneuvot ovat tietokoneita, joissa on pyörät alla. Modernissa ajoneuvossa korjaukseen ja huoltoon sisältyy virhekoodien lukemista, niiden poistoa, datan käsittelyä, parametrien asettamista, koodausta, ohjelmistojen latausta. Joten siksi vaaditaan tällaisia monimerkkisiä diagnostiikkatyökaluja. Siksi pääsy tai teknisen tiedon saatavuus ja varausien saatavuus ovat erittäin tärkeässä asemassa Toimijoiden on pystyttävä luottamaan standardoituun diagnostiseen tietoon OBD-järjestelmästä. Tarvitsemme päivitettyjä monimerkkisiä diagnostisia työkaluja. Tällä varmistetaan sitten kunnolliset, kunnollinen huolto ja korjaus. Ja näitä tarvitaan kaikissa maa- ja metsätalousajoneuvoissa. Ja kaikki monimerkki toimijat jälkimarkkinoilla tarvitsevat näitä. Siksi Efa ja EGEA ottavat ilolla vastaan nämä ehdotukseen, komission ehdotukseen sisältyvät asiat. Nämä ovat erittäin tervetulleita. Ne auttavat ylläpitämään tehokasta kilpailua ja valinnan vapautta jälkimarkkinoilla – ja kommentoisin myös sitä, mitä täällä aiemmin sanottiin. Me tuemme myö- tätä ehdotusta hyvin vahvasti, koska se on hyvin yhdenmukaista lainsäädäntöä. Se yhdenmukaistaa komission ja EUn aiempaa lainsäädäntöä. Nyt meillä on euro 5 ja 6 standardit maa- ja metsätalousajoneuvoille, L-luokan ajoneuvoille ja ajoneuvoille. Joten siksi tämä on oikea hetki tarttua tähän asiaan. Nykyään nämä ajoneuvot ovat tietokoneita, joissa on pyörät alla. Nyt korjaamot ja huoltajat tarvitsevat tätä tietoa. He tarvitsevat työkaluja ja siksi teknisen tiedon on oltava saatavilla heti ja siksi me kannustamme Euroopan parlamenttia tukemaan näitä periaatteita, jotka liittyvät huolto- ja korjaustietojen saatavuuteen aivan, aivan kuten artikloissa 45-47 todetaan. Uh, mhm. Kiitoksia, Rova Gotsen. Kiireni hiukan teitä saitte halussa kaksi minuuttia lisäaikaa. Kuitenkin varsin lähellä aikarajanne pysytte. Seuraavaksi herra Rekter seuraavana. Merci de nous avoir invités donc à, à participer. Meidät on kutsuttu tähän keskusteluun, joten Klimarvotin vuonna 1953 se edustaa nyt 17 maata, varsin nopeasti 23 myy, jakelijaa, 36 000 y, toimitus, toimipaikkaa ja noin 200 800 työntekijää joitakin lukuja, jotta saatte hyvän kuvan näistä yrityksistä, joita me edustamme. Keskimääräinen yritys, liikevaihto on 4 miljoonaa. En nyt yksityiskohtaisesti käy läpi kaikkia kohtia tästä. Sitten yleensä 12 työntekijää. Huomatkaa, että kaikkein suurin työntekijämäärä on, työmäärä tarvitaan mm, työpajassa, mekanikkoja, ja yrit, jakeluyritys liittyy sopimuksella rakentajan, kaikkein tärkeimpiin rakentajiin, ja rakentaja sitten asettaa tiettyjä velvoitteita erityisesti, ja tämä on erittäin tärkeä, on tämä jatkuva koulutus mekanikkojen kohdalla. Tämä pitää pitää mielessä koko tämän eh, puheenvuoron ajan, koska tämä on aivan kaikkein tärkeintä tässä keskustelussa ja me haluaisimme kiinnittää huomionne säädöksiin, joista, puhutaan luvussa 16. Tässä, ja tämä koskee tekstitietojen saanti, joka tulee riippumattomiin korja- korjaamoihin. Voimme todeta, että nämä säädökset ovat peräisin äh, autoteollisuudesta ja tämä on sama tekstimuoto, sanamuoto. Tarkoituksena varmaankin on lisätä alan kilpailua. Meidän tietääksemme kuitenkaan ei ole tällaisia monimerkkikorjaamoja, jotka ovat riippumattomia. Me teemme työtä maatalouslaitteiden kohdalla ja myyjät tavallaan sidotaan sopimuksella valmistajan. So, sopiiko tämä säädös siis tälle sektorille? Me haluaisimme käydä, ottaa esille kolme asiaa, mitä tulee eroihin. Mitä tulee markkinoiden rakenteisiin, teknologisiin eroihin ja tietysti käyttöerot. Tämä ei ole mikään juridinen analyysi tekstistä, vaan pikemminkin tällainen taloudellinen ja käytännönläheinen lähestymistapa. Sitten hiukan taustaa markkinoista traktorit edustavat EU-ssa noin 165 000 myytyä autoja, autot taas 16 miljoonaa, ja tulee ajoneuvojen myyntiin. Sitten kaiken tärkeimmillä markkinat, markkinat löytyvät Ranskasta, 2 miljoonaa autoja, 35 000 traktoria myydään vuosittain. Tässä näette hiukan näitä volyymeja, ne eivät todellakaan liity mitenkään toisiinsa. Erityisesti kun herra Richter tässä aikaisemmin sanoi, että on 400 150 erityyppistä traktoria, kun taas autoissa tyyppejä on paljon vähemmän, yleensä suuri ja pieni malli. Sitten teknologialla on varsin suuri merkitys, joka on käytössä laitteissa. Tässä on kyse maatalouskoneista, jotka ovat erittäin teknologisia luonteeltaan ja siksi huolto ja korjaus on paljon monimutkaisempaa kuin autojen kohdalla vaattinos äh, pienempi pienempiä. Sitten teknologinen kehitys on varsin nopeaa ja varsin huomattavaa. Ja niin kuin äsken teille sanoin, tämä johtaa siihen, että tarvi on pakko kouluttaa työntekijöitä yrityksissä jatkuvasti. Sitä paitsi valmistajalla on varsin korkeat vaatimukset, mitä tulee jakelijoihin näissä kysymyksissä. Tämä on myös varsin tärkeä asia ajatella näitä sopimuksia. Henkilökunta täytyy kouluttaa ja tämä on myös yrityksille tärkeä asia. Tiedottamisen lisäksi tarvitaan pätevää, koulutettua työvoimaa ja on aika hankala saada tällaisia henkilöitä palkattua kaikissa maissa. Sitten investointi on aika raskaita pk-yrityksille, joita minä edustan täällä. Ja sitten yleisesti ottaen voidaan todeta, että riippumattomat korjaamot, pienikokoiset sellaiset yleensä vähentyvät johtuen juuri tästä monimutkaisuudesta ja he, siitä, että on vaikea löytää pätevää henkilökuntaa. Kiinnittäisin huomionne siihen, mitä maatalouslaitteita käytetään. Nämä eivät ole mitään kulutustuotteita, toisin kuin autot. Nämä ovat investointilaitteita ja ne, niitä käytetään tuottavaan investointiin. Nämä ovat ammattikäyttöä varten näitä käytetään maatalous- ja metsätalousyrityksissä siis, ja maatalousajoneuvot, niitä tarvitaan erittäin paljon korin yhteydessä ja siksi tarvitaan tehokasta korjaustoimintaa ja nopeutta myös korjaustoimissa. Edelleen mitä tulee yritysten maantieteelliseen sijaintiin neuvotuissa maaseudulla, eikä ole mitään tällaista maantieteellistä keskittymää, joten linkittyminen alueiden välillä on erittäin tärkeää, että voidaan varmistaa laadukas korjaus- ja muu palvelu. Ja sitten vielä täsmentäisin, että nämä laitteet kulkevat maanteillä, mutta niitä käytetään kuitenkin muuhun työhön ja nämä ovat mahdollisesti myös varsin vaarallisia laitteita, koska joka vuosi syntyy valitettavia onnettomuuksia. Jos kuka tahansa voi käyt- voisi käyttää näitä laitteita ja ajaa niitä, niin se kyllä aiheuttaisi ongelmia korjauksen ja ylläpidon kohdalla. Sitten lopuksi vielä tämän lyhyen puheenvuoron jälkeen me olemme Klimarsista mieltä, että säädökset, jotka löytyvät luvusta 16, eivät vaikuta myönteisesti meidän asiakkaisiimme maanviljelijöihin. Maanviljelijöillä on, he, he, heidän ehkä pallut korjauspuolella heikkenevät heidän kohdallaan ja meidän mielestämme nämä säädökset eivät sovellu näille loppukäyttäjille, ovat vaarallisia. Tähän liittyy myös huomattavat kustannukset, jotka koskevat taas yrityksiä. Kiitän huomiostanne. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia. Voisinko nyt hiukan selvätä, teidän jäsenenne ovat riippumattomia korjaamoja, joillakin on myös tällainen tietty merkki, sopimus. Essential. Kyllä, ennen kaikkea heillä on siis tällainen sopimus ja heitä sitoo tällainen, nämä omat säädöt, poikkeuslupe 330, mutta ne ovat kuitenkin riippumattomia yrityksiä, joilla on toimilupa. Your, your members would tend to be authorized. Teidän ne ovat kuitenkin ehkä valmistajien tai monimerkkien tällaisia luvan saaneita korjaamoja. Ce sont des entreprises indépendantes. Nämä ovat riippumattomia yrityksiä, mutta jotka on sidottu tällä valmistajaan suurimmassa osassa tapauksessa. Ja koska on valtaissa määrä erilaisia tuotteita, niin yritys, joka jakelee maataloustuotteita, niin se pitää, pitää voida myös ehdottaa parhaimpia tuotteita ja palveluita. Asiakkaita on erilaisia valmistajia, mutta ei esimerkiksi joku valmistaja, joka liitetään traktoreihin, sitten taas toinen valmistaja jakelee erilaisia ruiskoja ja niin edelleen, mutta aina tämä sidosyhteys on valmistajan ja ähm, toimivan haltijan välillä. Okay. Now I just want to clarify that point. Haluaisin selventää tämän sitten. Äh, herra Dioncourt. Äh, Kiitos. Kiitos, että sain tulla valiokuntaan. En aio käydä lävitse kaikkia diojani tai äh, kalvojani, koska edeltävät ovat täällä jo niitä käsitelleet. Keskityn kahteen ensimmäiseen ja sitten puhun vapaasti käyttämättä näitä kalvoja. Täällä tuntuu olevan tiettyä sekaannusta autoteollisuuden ja maatalous äh, ajoneuvoteollisuuden kesken. Haluaisin äh, nyt painottaa sitä, että traktori ei ole auto. Toki se on ajoneuvo, jossa on neljä re- rengasta, mutta sen lähemmäksi ei tulla. Traktori on tällainen monitoiminnallinen laine, laite, jota voidaan käyttää kaikenlaisten äh, lisälaitteiden kanssa. Se on myös väline maanviljelijöille, heidän elinkeinonsa väline. Jos traktori rikkoutuu, rahaa ei tehdä enää. Jos auto menee rikki, niin sitten käyttää bussia. Eli tässä on se suuri ero. Meidän asiakkaamme ovat hyvin erityisiä. Asiakkaamme ovat kohtuullisen köyhiä koska heidän keskitulonsa on vain noin 60 prosenttia EUn keskitulosta. Tämä pitäisi myös ymmärtää. Ja näin ei ollenkaan ole yleensä autoteollisuuden kohdalla tilanne. Painotan tätä sen vuoksi, että nykyinen ehdotettu lainsäädäntö perustuu siihen, että meidät rinnastetaan autoteollisuuteen ja minä haluaisin nyt tuoda meidän huolenaiheemme esiin tämän vuoksi. No, nyt en enää jatka näiden kalvojen pohjalta. Haluaisin kertoa teille ne syyt, miksi me pyytä, pyydämme parlamenttia poistamaan artikla 47 ja artiklasta 50. Ja valmisteina me emme ö, oikein tiedä näistä kaikista riippumattomista toimijoista markkinoilla. Haluaisin mielelläni kuulla hieman lukuja, kuinka paljon on näitä riippumattomia korjaamoita. Sima Unionilla on hyvin vahva, vahvoja huolia taloudellisia ja oikeudellisia liittyen lukuun 16. Ensinnäkin sitä ei ole tehty mitään kunnollista vaikutusten arviointia, emmekä me ole yhtäkkiä vaan voineet muuttaa meidän jakelujärjestelmäämme yön ylitse. Sen vuoksi, että ei ollut mitään äh, vaikutusten arviointia, niin että olisimme tienneet, miten tämä vaikuttaa markkinoihin. Emme kyenneet tästä keskustelemaan, emmekä me ole tietoisia siitä, että luvusta 16 tässä asetuksessa olisi tehty mitään vaikutusten arviointia. Mikä arvio tällä, vaikutus tällä tulee olemaan esimerkiksi teollisuuden tarpeille? Joten meidän mielestämme tämä rikkoo rikkoo meidän asiakkaittemme etuja ja aiheuttaa huolta. Me olemme myös sitä mieltä, että tämä ehdotus perustuu väärään oikeusperustaan 114. Traktoriteollisuus on eri kuin autoteollisuus teollisuus. Me emme kuulu samaan kilpailu- ja oikeudelliseen puitteistoon. 330 on ollut äh, traktoreille ja autoille 400 2002 asetus. Ja nämä ovat hyvin erilaiset sen vuoksi, että autoteollisuudessa äh, toimitaan hyvin eri tavalla kuin traktoriteollisuudessa. Emmekä me voi tätä muuttaa yhden yön ylitse sen vuoksi, että meillä on ollut tämä etu yli 40 vuotta. Sen vuoksi tämä meitä nyt huolestuttaa ja haluaisin painottaa, että tämän uuden sopimuksen mukaan mikä tahansa asetus, joka perustuu artiklaasta 40, niin sitä pitäisi käyttää. Ja tuomioistuimen käytäntö on tässä hyvin selvä. Eli tässä on artikla, joka vaikuttaa artiklaan 101 ja 102, ja sen vuoksi sen pitäisi perustua perustamissopimuksen artiklaan 103. Tämä on hyvin selvä sen vuoksi, että tässä ei ole sama puitteisto. Olemme myös huolittuneita saamme meidän jakeluketjustamme. Ja me olemme taanneet meidän kauppiaillemme myös yksin, eri, yksin oikeuden korjauksiin. Ja jos nyt yhtäkkiä annettaisiinkin pääsy OBD, niin silloin me rikkoisimme meidän omia sopimuksiamme kauppiaittemme kanssa. Joten tämä aiheuttaa paljon huolta oikeudellisen turvan kannalta. Sitten luku 16 luo erillisen velvoitteen, joka johtaa kaksinkertaiseen sakkojärjestelmään. Ihmistä voidaan sakottaa kaksi kertaa samasta asiasta voi saada sakot luvun 16 perusteella, jossa on uusia rikkomu- rikkomuksia valmistajille. Mutta sitten voidaan myös sakottaa artiklan 101 ja 102 perusteella, joten tämä ei ole oikeudenmukaista eikä se ole suhteellista. Joten siis ei vaikutusten arviota, väärä oikeusperusta, sopimusrikkomukset, oikeudellinen varmuus ja luku 16, joka tuo tällaisen duaalisuuden tähän järjestelmään sakottamisen kannalta, ovat asioita, jotka meitä huolestuttavat. Mutta meillä on myös taloudellisia huolia. Tämä ei ole hyvä asia meidän asiakkaille. Ei ole mitään takeita, että annetuista palveluista tulisi parempia kuin nykyisistä. Päinvastoin me uskomme, että itsenäiset äh, korjaajat, korjaamot äh, harrastavat tällaista rusinoiden poimimista pullasta. Ja he myyvät äh, näitä nopeasti liikkuvia varaosia, joista jotka ovat kaikkein houkuttelevimpia kauppiaille. Mutta näiden kauppiaiden täytyy myös voida taata kaikki muukin huolto 24 tuntia vuorokaudessa kentällä. Ja jos kone menee keskellä yötä rikki pellolla, niin et sinä löydä silloin ketään itsenäistä korjaamoa, joka tulee sitten sen koneen korjaamaan, vaikka se on välttämätöntä maanviljelijöille. Toinen asia on se, että nämä varaosat tuodaan enimmäkseen EUn ulkopuolelta, joten ei tämä sillä tavalla vaikuta edistävästi markkinoihin. Eikä myöskään myyjiin, koska eurooppalaiset myyjät, se on aika vähäistä ja hajanaista ja se on myös aika heikko verrattuna esimerkiksi USAhan ja Kanadaan, meillä on enemmän kuitenkin myyjiä täällä kuin äh, USA ja Kanadassa. Ja nyt trendi olisi se, että näiden myyjien määrää vähennetään. Joten tämä kaikki johtuu tästä luvusta 16. Se johtaa vähempään työllisyyteen, äh, sosiaalisiin ongelmiin. Tämä ei äh, jos, jos tämä OBD avataan, monet pienet korjaamot tulevat käyttämään tätä ja pyrkivät ohittamaan esimerkiksi turvallisuusmääräykset, nopeusmääräykset ja päästömääräykset. Me olemme nähneet, että näin voi käydä. Tilanne voi vain pahentua tästä. Joten me uskomme, että kuku 16, luku 16 tulee tekemään markkinat haavoittuvimmiksi, tulee häiritsemään markkinoita ja se tulee johtamaan hallinnollisiin kustannuksia ja sen vuoksi SEMA vetoaakin parlamenttiin, että käsittelisitte lukua 16 uudelleen ja että te miettisitte toista mahdollisuutta säädellä markkinoita, mikäli näin tarvitaan. Ja että käytettäisiin oikea oikeusperustaa. Kiitos. Well, we'll give others an opportunity to discuss. Niin, muut voivat sitten tarttua näihin asioihin hiukan myöhemmin. Nyt herra Maris, joka on myös näiden korjaamojen asiakas, haluaisin vasta kuulla, samaa mieltä herra, herra Viankuurin kanssa. Dank u wel, eh, voorzitter, dames en heren. We zijn blij dat we ook als... Kiitos. Eh, olemme iloisia siitä, että me kuluttajina, maatalouskoneiden kuluttajina ja käyttäjinä voimme olla täällä paikalla. Setar eh, edustaa näitä maatalousyrityksiä Euroopassa. On kysymys myös urakoitsijoista maatalousalueilla. Me edustamme noin 100 000 yritystä noin 500 000 ihmistä työntekijää. Tämä on siis sektori, jolla on suuri merkitys maatalousyrittäjille, maanviljelijöille. Vuosittain liikevaihto on noin 50 miljardia koko Euroopassa. Ja tämä kasvaa vuosittain koska käytetään näitä koneita hyvin intensiivisesti, ennen kaikkea suuria koneita, niitä sitten myös äh, tuotetaan. Ja koskapa yrittäjät tekevät hyvin tarkat äh, suunnitelmat, niin me voimme tällä tavalla tukea näiden maataloustuottajien jatkuvuutta mikä vaikuttaa hyvin pitkälti maataloussektorin kilpailukykyyn. Meidän äh, merkityksemme näkyy myös maatalousyrittäjien investoinnissa. He investoivat vuosittain noin 8 miljardia euroa koneisiin ja laitteisiin. Me pidämme itseämme kaikkein tärkeimpänä käyttäjinä, ryhmänä koska ymmärtän, että, että meidän työmme tehdään yksittäisissä yksittäisillä maatiloilla. Ja näitä koneita ja laitteita joudutaan siirtämään ja meillä onkin sen vuoksi tärkeää, että nämä laitteet ovat helposti käytettäviä ja turvallisia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rajat ylittävä liikenne on lisääntynyt, avoimet rajat Euroopassa, me tunnemme tämän myös maataloustyöntekijöiden sektorilla. Ja tämä on johtanut sellaiseen kehityskulkuun, että meillä on erikoistuneita yrityksiä, jotka työskentelevät kahdessa tai useammassa Euroopan maassa. Tämä merkitsee sitä, että näiden koneiden ja laitteiden ei tarvitse ainoastaan täyttää kansallisia tyyppihyväksyntämerkintöjä, vaan myös muiden maiden hyväksynnät ja että niitä täytyy myös voida liikutella maanteilla. SETAR allekirjoittaa nämä pääsuuntaviivat tässä asetuksessa. Eli että harmonisoidaan äh, maatalouslaitteiden valmistaminen. Me haluamme myös äh, edistää äh, yksinkertaisia ja harmonisoituja sääntöjä niin, että laitteet ovat turvallisempia ja lainsäädännön yksinkertaistaminen johtaa myös siihen, että mm, turvallisuus paranee. Turvallisuus liittyy siihen, että meillä on hyvät jarrut, järjestelmät ja vaatimukset, jotka liittyvät jarruihin. Mutta myös se, mitä asetuksessa mainitaan, on kompatibiliteetti eh, näiden koneiden ja eh, niiden niitä liikuttavien koneiden kesken. Eli SETA haluaa osallistua parempaan, tehokkaampaan maatalouskoneiden tuotantoon ja niiden käyttöön pelloilla, maanteilla ja turvallisesti maanteiden ylitse. Vielä muutama huomio liittyen tähän asetukseen. Me olemme sitä mieltä, että mitä tulee rajat ylittävään liikenteeseen, me tarvitsemme yksinkertaisemman tyyppihyväksyntämenettelyn uusille koneille, mutta myös käytetyille koneille. Sen vuoksi, että yhä useammat yritykset ostavat käytettyjä maatalouskoneita rajan toiselta puolelta toisista maista. Nämä ovat tärkeitä myös näille koneille, jotka vetävät, mutta myös vedettäville laitteille. Nimenomaan tässä me tarvitsemme yksiselitteisiä, yhtäläisiä tyyppihyväksyntäjärjestelmiä niin, että voidaan käyttää turvallisella tavalla maanteita, koska tällä hetkellä valmistetaan laitteita, jotka eivät täytä maantieliikennesääntöjä ja ne eroavat vielä toisistaan jäsenvaltioiden kesken. Tärkeää on myös asia, mistä muutkin ovat täällä puhuneet, nimittäin nämä liikkuvat koneet. Voin vakuuttaa, että liikkuvat työkoneet täyttävät yhä tärkeämmän roolin maatiloilla. Eli siis maatiloilla, tiloilla, joita minä edustan. Yhä useammat koneet ovat erikoistuneita koneita ja ne johtavat myös kapasiteetin nostamiseen niin, että kilpailukykyä voidaan parantaa. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että tämä konekategoria otetaan mukaan tähän asetukseen. Ja sitten haluan vielä sanoa, että tämä koskee myös liikkuvia työkoneita, joita käytetään rakennuksilla ja maatalous- tehtävissä, jotka eivät ole suoraan maataloustehtäviä, mutta ovat sitä lähellä. Olemme hieman hämmästyneitä siitä, että nämä liikkuvat koneet, veot ovat siis koneita, joita käytetään kahdella tavalla. Yhtäältä ne ovat koneita, joita käytetään esimerkiksi rakennuksessa, nimenomaan tässä perusrakentamistyössä, mutta myös maatiloilla – yksinkertaistamaan maanviljelijöiden työtä. Eli tämän halusimme tuoda teidän tietoonne. Yleisesti ottaen maatalousyrittäjinä olemme kiinnostuneita sellaisiin vetäviin ajoneuvoihin, joiden nopeus on noin 40 kilometriä. Me emme puhu sen puolesta, että nämä vetävät ajoneuvot olisivat vielä nopeampia. Trakt moottoreita ei ole tarkoitettu mihinkään jatkuvaan pitkään ajamiseen. Siihen on muut ajoneuvot sovellajampia. SEMA esitteli ehdotuksensa ja meistä on hyvä yksinkertaistaminen se, että puhuttaisiin kahdesta luokituksesta. A-luokitus, T1-T4 ja sitten B-luokitus alle 40 kilometriä tunnissa ja nopeampia kuin 40 kilometriä tunnissa. Tämä on meistä hieno esitys ja me tuemme tätä mielellämme. Mitä sitten tulee tähän kritisoituun lukuun 16, niin me suhtaudumme siihen hieman käytännöllisemmin, koska olemme koneiden käyttäjiä. Me pidämme tärkeänä, että saadaan informaatiota myös käyttäjille ja asiantuntijoille Eh, ja asiantunteville asentajille liittyen siis huoltoon ja korjaamiseen. Me uskomme, että se saattaisi alentaa kustannuksia ja parantaa sitä kautta sektorin kilpailukykyä. Puheenjohtaja, komission täytyy vielä määritellä tiettyjä teknisiä asioita, jotka liittyvät tähän asetukseen ja sen vuoksi haluaisin vielä huomauttaa, että on vaikea arvioida tätä ensimmäinen tammikuuta 2014 voimaan astumispäivämäärää, onko se todellakin mahdollista saavuttaa. Enkä, emmekä me eroa teollisuudesta siinä, että meidän täytyy ajoissa saada tietää, mitä vaatimuksia koneille ja ajoneuvoille asetetaan ja mistä lähtien. Me kannatamme sitä, että liikkuvat työkoneet otetaan mukaan asetukseen, mutta ei ainoastaan maatalousalan liikkuvat työkoneet, vaan myös työkoneet, joita käytetään rakennussektorilla. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Kiitos, herra Maris, tästä esityksestä. Sitten viimeisenä puheenvuoro Stefano Boille Euroopan ammattijärjestöjen instituutista. Thank you. just mentioned or anything like that? Yeah. Chairman Arbour, uh, Rapporteur Panseri, thank you for giving. Puheenjohtaja, esittelijä, kiitoksia, että uh, ammattijärjestö myös osallistui tähän keskusteluun. On todellinen etuoikeus puhua tälle yleisölle ja haluaisin kiittää edellisiä puheen puhuja erittäin vaikuttavasta puheenvuorosta. Puhuisin vain työsuojelukulmasta kommenttini liittyvät, ah, liittyvät siihen, että haluan käydä näitä asioita teidän kanssa yhdessä heti alussa. Me haluamme onnitella tässä yhteydessä Euroopan komissiota työstä, jota on tehty, ja erityisesti yksikön johtajaa auto, ja ajoneuvoteollisuusyksiköstä, koska tämä on meistä varsin hyvä asiakirja ajatellen työsuojeluulottuvuutta. Olemme tyytyväisiä erityistä mainista, joka liittyy työsuojeluun ja turvallisuuteen. Tämä on yksi tavoite ehdotuksessa. Haluan nyt esittää teille joitakin suosituksia siitä, miten tätä ehdotusta voidaan vielä parantaa, jotta tavoitteisiin päästään. Artikla 8 näyttää näitä perustavanlaatuisia työsuojeluaspekteja, jotka valmistajien pitää täyttää. Nyt, jo ne, nyt ne jo ovat mukana eri direktiiveissä. Miten voidaan sitten edetä? Jos me haluamme saavuttaa ehdotuksen tavoitteet, meidän pitää ottaa mukaan joukko mitä kutsuisin tällaiseksi välttämättömäksi turvallisuusaspektiksi, mikä tahansa kone, jota käytetään työssä, niin sen pitää täyttää nämä. Sitten seuraava kuva, niin kuin näette, että huolellinen ala tai teollisuuden ala, ei tämä ole mitään uutta. Nämä asiat on jo nyt otettu huomioon eurooppalaisessa teollisuudessa ja valmistusteollisuudessa, mutta huomenna että ne mainitaan erityisesti ehdotuksessa, voi auttaa varmistamaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet teollisuudessa. Miksi? Koska EUn asetus ei voi ottaa sellaista riskiä, että sallii kilpailua turvallisuuden kustannuksella. Kilpailu on järkevää ja välttämätöntä, mutta ei koskaan turvallisuuden kustannuksella. Aikarajojen puitteissa en voi käydä läpi joka ikistä kohtaa turvallisuusaspekteissa, mutta onkin parempi antaa yksityiskohtia yhdestä asiasta, joka on tämä ROPS, tällainen kaatumissuojelujärjestelmä, joka liittyy. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että on tur, tu, turvavyöt ja tällaiset ROPS-järjestelmät vähentävät seurauksia, jos traktori kaatuu. Mutta traktorita usein käytetään tilanteissa, jossa tämä rops saattaa, suojelujärjestelmä saattaa estää työn tehokkuutta. Ja sitten tällainen poistettava järjestelmä on myös käytössä. Suurimmassa osassa uusia taktoja näin on. Tietysti ne pitäisi taittaa alas niin pian kuin käyttö on loppunut, silloin kun on tarpeen. Silloin kun mutta kuitenkin on yhä enemmän tällaisia vakavia onnettomuuksia, jossa traktori kaatuu ja sitten tämä järjestelmä on alhaalla. Miksi näin tapahtuu? Sen takia, että varsin usein niitä on vaikea käsitellä. Miksi on tällaisia toimenpiteitä? Kysykää työntekijältä ja sitten hän kertoo, että jos minun täytyy näin jatkuvasti, toistuvasti tehdä, niin minun on vaikea edes tehdä työtä enää. Joten vastaus kuuluu, laitteiden käyttäjät, työntekijät ovat järkeviä ja ammattimaisia, mutta tämä ei ole hyvin suunniteltu laite tavallaan meille. Sitten seuraava kuva. Teollisuus jo nyt on löytänyt huippuratkaisuja, koska tämä väärinkäyttö on ennakoitavissa. Kysykää taas työntekijältä. Voimmeko jotenkin ennakoida? Työntekijä varmasti sanoo, että kyllä, en tule näin tekemään. Minä tarvitsen jotakin suoraan turvallista. Teosulla on jo käytössään joukko tällaisia ratkaisuja käsissään. Niin tässä on vain yksi esimerkki, puheenjohtaja. Tämä esimerkki on juuri sellainen esimerkki, miten artiklaa 114 oikein sovelletaan. Tekninen sovellutus otetaan käyttöön ja varmistetaan turvallisuutta. Sitten seuraava kuvaan. Kahdeksan artikla. Siinä puhutaan teknisistä vaatimuksista, jotka siirtäisiin delegoituihin säädöksiin. Jos palautetyö työmaalta on hyvää tietoa ja sitä on teollisuudella käytössä, että voidaan parantaa traktorien suunnittelua. Silloin ehdotuksen pitäisi ottaa mukaan tällainen ulottuvuus. Tämä on olevassa oleva teksti, teksti jota me juuri ehdotamme. Ja jos näette tämän, tämän lause, sopii oikeastaan erittäin luontevasti tähän, jotta saadaan enemmän painoarvoa kohdan tarkoitukselle. Sitten seuraava kuva tai kauan Yritän nyt hiukan tiivistää näitä eri kohtia. Tämä, tähän ehdotukseen liittyy mahdollisuus vähentää kustannuksia, jos syntyy tapaturmista. Ei vain ihmishenkiä, vaan myös ta- puhun ihan äh, rahallisesta hinnasta, joka liittyy tapaturmiin. Sitten toisessa kohdassa, kun ajatellaan traktorien käyttäjiä ja maatalouslaitteiden käyttöä, tämä hajautunut yhteisö – jossa on erityisesti PK-yrityksiä mukana, niin me voisimme olla vastuussa siitä, että voimme parantaa miljoonien työntekijöiden turvallisuutta. Ja miten tässä onnistuttaisiin? Kolmessa kohdassa todetaan, että halvin tapa tarttua mahdollisiin ongelmiin on ottaa ne huomioon jo suunnitteluvaiheessa niin, että otetaan huomioon koneen käyttötilanne. Ja tässä tarvitsemme tietysti käyttäjiltä palautetta. Ja tässä on tavallaan tiivistelmä sitten eri suosituksista. Kohta A. Me haluamme rohkaista teknistä innovaatiota ja haluamme lisätä e- Euroopan maatalouslaitteiston kilpailukykyä. Kohta A. Sitä voidaan vielä vahvistaa, jos tekniset säädökset heijastelevat todellista käytäntöä, todellista käytännön työelämää. Ja sitten kohta C. Ehdotus voi auttaa huolellisia taloudellisia toimijoita ja suojella heitä epäreilua kilpailua ja kilpailuta vastaan, jos turvallisuus, sehän kuuluu eurooppalaiseen tietotaitoon, siinä ei ole mitään uutta. Ja sitten markkinan valvontakohdassa se on myös sellainen väline, jota kautta voidaan varmistaa johdonmukaisempi valvonta kautta Euroopan. Tämä tarkoittaa puheenjohtaja yhtäläistä toimintaa sellaista, sellaista tuotteita vastaan, jotka eivät täytä standardeja ja vaatimuksia. Sitten vielä lopuksi järjestön etu ei suinkaan ole yksin. Me, jotta vastaisimme puheenjohtajan ja esittelen pyyntöön, niin haluamme, olemme luomassa tällaista verkostoa, jossa on mukana turvallisuus tahoja, jotka edustavat viranomaistahoja, mutta myös viljelijöitä itseään ja työntekijöitä. Ja te, puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, te voitte luottaa etuihin siinä, että haluamme siirtää tätä tietoa eteenpäin, että tästä tulee onnistunut hanke. Kiitos herra Boy tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä ja arvokkaista ehdotuksesta, joita teitte. Varmasti esittelijä ja kollegat voivat käydä niitä myöhemmin vielä läpi. Kello on kohta kuusi. Nyt halusin antaa herra Martinolle mahdollisuuden kommentoida, mutta jos edustajat Schwab tai Ruule haluavat esittää kysymyksiä tai kommentteja, niin siihen on nyt mahdollisuus. Herra Schwab, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset puhujille, jotka ovat esittäneet hyvin inspiroivia kuvia näistä ongelmista ja hyvin asiantuntevalla tavalla. Minulla on tullut hyvin selväksi, että markkinatilanne, mitä tulee näihin klassisiin koneisiin, on nyt hieman ongelmissa sen vuoksi, että johtuen nimenomaan markkinoiden koosta – ja toisekseen myös sitten sen vuoksi, että esimerkiksi turvallisuussäännöstöt ovat erilaisia. En ole nyt täysin vakuuttunut siitä, että jos toisten markkinat on, ovat suuremmat kuin toisin, että sen vuoksi pitäisi olla erilaiset säännöt. Ja mitä tulee esimerkiksi äh, näiden koneosien turvallisuusnäkökantoihin, äh, äh, en oikein nyt ymmärrä. Ehkäpä te voitte selittää minulle, miksi tässä pitäisi olla perustavaa laatua olevia erilaisia säädöllisiä lähtökohtia. Perhaps I could just, um, Mr. Panseri, of course, can ask questions. Ja myös Estelia Panseri voi vastata kysymyksiin. Haluaisin panelisteilta kommentteja tästä vaikeasta asiasta, eli teknisten tietojen saatavuudesta. Samasta asiasta keskusteltiin moottoripyörien yhteydessä, ja silloin asia tuntui olevan varsin selvä. Täällä eräs puhuja jo puhui tästä asiasta ja teki ehdotuksia ja sanoi, että T-ajoneuvoluokan ajoneuvot ovat jo tietokoneita pyörien päällä Nämä ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, ne ovat välttämättömiä käyttäjilleen ja siksi niiden korjaajien on oltava myös ammattitaitoisia, joilla, ammattitaitoisia ihmisiä, joilla on pääsy näihin teknisiin tietoihin. Sitten herra Maris oli aika neutraali tässä asiassa ja sanoi, että aina näitä tällaisia koulutettuja ihmisiä ei ole saatavilla. Kysymys teille kolmelle. Kun nämä ajoneuvot ovat entistä monimutkaisempia ja myös herra Boy voi kommentoida tätä. Niin entä mahdollinen väärinkäyttö? Oletteko sitä mieltä, että jotta varmistetaan, että tieto päätyy vain niille, joiden, joiden on tarkoitus sitä käyttää asianmukaisella tavalla, vaatiiko se, että he ovat osa tällaista valmistajan auktorisoitua verkostoa, kuten ehdotettiin, vai voisiko valmistaja olla varma, että tiedot menevät asianmukaisille korjaamoille vaikka ne eivät olisikaan osa tällaista verkostoa? Tämä, tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on sitten pääsy tällaiseen korjaamoiden verkostoon. Herran Driankur puhui pääsystä tällaiseen verkostoon. Sama asia on nostettu esiin moottoripyörien korjaamoiden kohdalla niiden jälleenmyyjien kohdalla. Moottoripyöräkorjaamot vastasivat, että jotkut korjaamot eivät halua osaksi tällaista verkostoa. Onko tämä todellinen ongelma traktoreiden puolella? Ja kysymys herran Riankuurille. Jos täytän kaikki vaatimukset jonkun valmistajan vaatimukset ja liityn tällaiseen verkostoon, niin vähentääkö se silloin markkinoiden kilpailua? Ja ehkä herra Maris voi myös kommentoida. Tähän haluaisin teiltä kannanottoja. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja myös herra Richter voi myös kommentoida Eli ehkä voitte vastata tähän ja edustaja Schwabin kysymykseen. Ja aloitetaan herra Boista ja edetään sitten taas käänteisessä järjestyksessä puhujalistaa ylöspäin. Thank you, Chairman. Uh, only... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyt reaktio siihen, mitä sanotte, olette aivan oikeassa. Ja tieto käyttäjällä on aivan ratkaisevaa. Ja insinööritaito on jo osa tätä prosessia. Suunnitteluun kuuluu jo osa informaatiota, se on osa siis suunnittelua, joten kollegani ovat pätevämpiä vastaamaan teidän kysymyksenne, mutta haluaisin jakaa teidän kansanne pääkysymyksen, joka on minulle tärkeä asia, nimittäin turvallisuusasia. Jos otamme huomioon loppukäyttäjän profiilin, joka käyttää traktoria. Meillä on tällainen hajanainen yhteisö, jossa asiantuntevuus ei ole samalla tasolla. Meillä on viljelijöitä, perheitä, erittäin pieniä yrityksiäkin joskus. Ne ovat tietysti ammattitaitoisia, mutta niiden tiedon käyttöä pitää tutkia. Ehkä kollegani voi antaa pätevämmän vastauksen vielä. Ja, voorzitter, ik wil uh, nog even benadrukken. Haluaisin painottaa sitä, että emme nyt täysin neutraalia ole. Meistä on tärkeää, että informaatio huoltoon ja korjaukseen on saatavilta. En nyt oikein ymmärrä näitä huolenaiheita Seman ja muiden puhujien taholta niin toki on kysymys asiantuntija erikoistuneista laitteistoista, jonka tarvitaan asiantuntijoita niitä käyttämään. Mutta markkinoiden täytyy voida toimia hyvällä tavalla, eli markkinat erottelevat hyvät takanoista hyvät huonoista en minä usko, että on suuri mahdollisuus siinä, että huonot asentajat, huonot korjaajat olisivat kauan hengissä. Joten minä suhtaudun tähän hyvin äh, käytännönläheisesti. <laughs> So it's a very broad question. Uh... Kysymys oli varsin laaja. Ensin haluaisin korostaa sitä, että tässä ei otettu esiin kaikkia asioita. Ensinnäkin äh, esimerkiksi tekijänoikeuksia. Tekijällä saattaa olla oikeus kieltää korjaustiedon edelleen lähettäminen. Mutta jos tässä nyt puhutaan siitä, mistä tässä asetuksessa on kyse, onko tämä työturvallisuus- ja terveyskysymys vai, vai jokin muu, onko tässä kyse kilpailusta, jos on, niin silloin kilpailulainsäädännön tulisi rajata sitä. OBD järjestelmien tietojen saatavuutta säätelee kilpailulainsäädäntö autoalalla. Ja se on sisällytetty myös tyyppihyväksyntäprosessiin. Mutta en tiedä, onko tässä kyse samasta asiasta. Jos puhutaan turvallisuusasioista, niin silloin totta kai alamme ottaa ilolla vastaan kaikki parannukset, joita siihen voidaan tehdä niin, että, että turvallisuusasiat integroidaan tähän asetukseen esimerkiksi myös tämän ROPS tai turvakaarien käytön. Mutta se ei kuitenkaan toimi, jos nyt puhutaan kilpailusta, eli tällaista kaksi asiaa täytyy nostaa esiin. Joskus tuntuu siltä, että traktoreita pidetään todella vaarallisina numerotietojen valossa. Näin ei kuitenkaan ole. Viime vuonna olin puhumassa traktorien turvallisuudesta konferenssissa ja kuolemanjohtaneiden onnettomuuksien määrä on alle sadan per vuosi EU:ssa. Autojen kohdalla puhutaan sitten kymmenistä tuhansista kuolemanjohtaneista onnettomuuksista vuodessa. Eli siinä mielessä autoalalla olisi turvallisuusasioissa paljon enemmän tehtävää kuin kuin traktoreissa. Traktorit ovat siis turvallisempia. Totta kai niiden turvallisuuttakin voitaisiin vielä parantaa, mutta tehdään ero näiden kahden ulottuvuuden välille. Puhutaanko turvallisuudesta vai kilpailusta? Turvallisuusasioissa meillä ei ole mitään valittamista, tuemme kaikkia toimia, mutta Kilpailun näkökulmasta emme ole samaa mieltä, koska nämä itsenäiset korjaamot ovat siinä mielessä ongelmallisia. Okay, yeah, thank you. Pardon? Mr. Richard doesn't want to write a reply. Euh, okay. <laughs> entre les Sylvia. deux associations. Madame Godson. Thank you very much. Godser. Yeah, <clears throat> what shall I say? Niin, tässä nyt sanoisin. Mielestäni monia asioita tässä keskustelussa on todellakin nyt sekoitettu ja halusin hiukan järjestystä kaikkiin näihin eri kysymyksiin. Puhuttiin, että tämä on eroa niin paljon autosektorista, mutta jos kuulen näitä teidän perusteluitanne, niin kovasti olette kuitenkin kopioineet niitä argumentteja, joita me olemme käyneet euro 5 ja euro 6 kohdalla. Olemme nähneet näitä argumentteja kyllä kun on keskusteltu henkilöautoista ja raskasta ajoneuvosta. Joten meidän ei pitäisi sotkea kilpailulainsäädäntöä ja äh, selektiivistä jakelujärjestelmää tieton, tekstin tiedon saantia korjaajille, mutta myös riippumattomille toimille yleensäkin ja tu- varausien turvallisuutta ensinnäkin. Selektiivinen jakelujärjestelmä tietenkään ei kuulu tähän asetuksen komission mukaisesti, valmistajat edelleenkin tietysti voivat harjoittaa tällaista valikoivaa jakelujärjestelmää, kun myyvät varaosiaan ja välineitään luvan saaneille korjaamoille, mutta tässä me puhumme siitä seikasta, että on olemassa riippumattomat markkinat koskien diagnostisia laitteita, vikalaitteita ja semmoiset tiedon jakamisesta tämän olemassa ole, näiden olemassa olevien riippumattomien toimijoiden kohdalla, mutta tämä ei mitenkään liity siihen, että hylättäisiin tai puututtaisiin tähän selektiiviseen jakelujärjestelmään. se voi jatkossakin olla olemassa. Sitten varaosien turvallisuus, herra Schwab, on säällä, että herra Holmquist Klebaste ei enää ole paikalla. Me emme tässä puhu tiedostossa malli tai valmistustiedosta tai tarkoitussuunnitelmista. Siis Klema varaosa ja tuottajat tuottavat myös varaosia maatalous- ja metsätaloustuotteille. Ja heidän tietysti pitää olla varmoja näiden laitteiden osien turvallisuudesta. Tuotteita on myös riippumaton markkinoille tyyppihyväksyntä, homologaatiovaatimukset näiden kohdalla, jos ne liittyvät tietysti turvallisuuteen, ovat tärkeitä. Tämä turvallisuudesta varoisen kohdalla, mutta tietysti tässäkin keskustelemme tiedoista, joita pitää voida jakaa, jotta toimivuus näiden osien välillä toimii. Olen osallistunut kaikkiin keskusteluihin euro viidestä, euro kuudesta ja erityiset tiedot, jotka jota EU:ssa on, e- komissiossa on käsitelty, me olemme varsin huolellisesti emme tutustuneet näihin tarkkoihin suunnitelmiin, vaan olemme puhuneet pelkästään tästä yhteentoimivuudesta, jotta mahdollistaa se, että kilpailukykyiset tuotteet, varaosat pääsevät markkinoille myös riippumattomien välikäsien kautta. Sitten todellakin vetoaisin lyhyesti niin, että ei jaettaisi informaatiota, niitä syntyy suotetut markkinat, mutta kuitenkin metsä- ja maatalouslaitteet ovat varsin lähellä sitä keskustelua, jota me käymme hyötyajoneuvoista ja miten ne otetaan huomioon mm, käyttäjät ja kuluttajat nyt on moni, monia teknisiä seikkoja. Ja sitten tämän keskustelussa me olemme löytäneet keinon tarttua näihin erityispiirteisiin ja siltikin teknistä tietoa voidaan jakaa. Tietysti te sanotte, että te olette erilaisia kuin henkilöautomarkkinat, mutta mielestäni tämä on väärä, vi, väärä viite. Pitäisi viitata hyötyajoneuvoihin, sieltä löytyy varsin samanlaisuutta, no, matalat volyymit, asiakkaiden huomioiminen. Me tartumme näihin kaikkiin kysymyksiin tällä hetkellä ja silti annamme teknistä tietoa ja tätä kautta riippumattomat toimijat voivat tarjota palveluita niin, että viljelijät ja käyttäjät eivät ole sidottuja yhteen ainoaan palveluverkostoon, joka sitten tämä myyjän verkko, ja voinkin ymmärtää, että ehkä haluaisitte, että nämä kuluttajat, asiakkaat sidottaisiin tähän verkostoon, mutta pitäisi olla kyllä valinnanvapautta ja teknistä tietoa pitäisi voida jakaa, ja tämän takia olemme todella tyytyväisiä komission ehdotukseen, joka on oikeudenmukainen ja tasapainoinen. Okay, well, thank you all very much, um, for... Kiitos tästä pano, panoksesta tähän keskusteluun. Nyt pyytäisin herra Mattinoa kommentoimaan keskustelua ja sitten vielä vuoro edustaja Panserille esittelijänä vai halusitteko vielä kommentoida herra Richter? Olkaa hyvä. Je laissais ma voisine intervenir et donner son, sa proposition. Annan tässä naapurini vastata. Niin ihan yksinkertaisesti tartun vielä siihen, mitä tässä otettiin esille. Minun tietääkseni eri kampanjoissa eri EU-maissa ei nähdä tällaista riippumatonta Korea-verkostoa, jos sellaista on olemassa se johtuu ei-teknologisesta vaikutuksesta, koska tiedon jakaminen ei tarkoita sitä, että pystyy käyttämään tätä tietoa. Ja pätevyys, taito, se on erittäin vaikea tällä hetkellä saavuttaa. Ja sitä löytyy verkostoista, jotka ovat yhteydessä valmistajien, koska ei ole tällaista asiantuntemusta kovin paljon olemassa. Nämä ovat pienet markkinat. Sanoitte, että tämä johtuisi siitä, että markkinat ovat juuri pienet, että pitää soveltaa samaa reseptiä kuin muuallakin, mutta kun ihminen täältäkin aina löytyy, joka toteuttaa käytännössä teknologiaa, ja on varsin vähän päteviä mekanikkoja, joita voidaan lyhyessä kouluttaa. Ja aikaisempi puhuja tässä otti esille, että on ongelma, joka liittyy kilpailuun. Verkossa ovat kilpailut keskenään ohi sanottuna, ja tämä kyllä toimii. On jotakin verkkoja, jotka vaihtavat jakelia, tämä on mikään klisee, joten kilpailu ei vastu, ole mikään vastakohta turvallisuudelle. Tämän haluan sanoa, koska on totta, että ammattiin käytännössä voin todeta esimerkiksi Ranskassa sellaista, että paljon kil- pätevyyttä löytyy asiantuntijoista autoteollisuudesta, jotka sitten kuitenkin maataloustuotteiden äh, laitteiden kohdalla toimivat varsin vaarallisestikin. Tässä pitää olla siis varovainen. Ehkä on tällaisia kilpailuun liittyviä ongelmia, ehkä on turvallisuuteen liittyviä ongelmia, mutta nämä kaksi eivät liity toisiinsa. Tiedon jakaminen, tiedon saanti ei koskaan tee ihmistä päteväksi, joka tietoa saa, ellei hän saanut alustavasti koulutusta tietyn ajan kestäessä koska kyse ei ole vain siitä, että on moottori ja kori ja neljä pyörää. Tässä on kyse paljon suuremmasta. Kiitoksia. Right. Well, thank you very much. Everybody's um, had a, a second round, so I think we'll now move. Kiitos tästä. Nyt kaikki ovat saaneet jo kommentoida toisen kerran. Eli nyt ehkä voisimme antaa vuoron herra Mattiinolle. En tiedä, Oletteko nähneet Seman tekemän ehdotuksen siitä, miten traktorit jaettaisiin nopeuden mukaan kahteen luokkaan, eli näille kovempiin nopeuksiin pystyville annettaisiin oma luokkansa. Mitä, miten kommentoitte tätä? Kiitos puheenjohtaja. Tämän session otsikko. Otsikossa puhutaan korkean tason turvallisuudesta ja suorituskyvystä ympäristöasioissa ja yritän kommentoida näitä asioita ja myös täällä puhujien sanomaa. Täällä on kuultu hyvin paljon mielenkiintoisia esityksiä ja haluaisin vahvistaa, että komission puolesta olemme tehneet yhteistyötä teidän kanssanne ja jatkamme sitä jatkossakin jotta turvallisuus ja ympäristöstandardit ja, ja normit täyttyvät ja että niissä suorituskyky on huipputasolla. Traktorit eivät ole autoja. Siihen on kiinnitetty erityistä huomiota ja tässä lainsäädännössä erityistä on se, että tästä, tästä, tässä erotellaan maa- ja metsätalousajoneuvot muista, ja siksi turvallisuus tulee ottaa erityisesti huomioon. Tämän ehdotuksen tavoitteena on luoda jonkinlainen konteksti, jota sitten tarkennetaan delegoiduilla säädöksillä, jotka tarkentavat näitä vaatimuksia. Tällä järjestelmällä saamme säädeltyä tulevien vuosien teknologista kehitystä, mutta toisaalta myös vastattua tuleviin tarpeisiin turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Järjestelmää voidaan silloin sopeuttaa vastaamaan näihin uusiin vaatimuksiin. Ja mielestäni tämä on sen pääseikkoja. Itse olen italialainen ja sunnuntaina luin italialaisia sanomalehtiä ja siellä oli artikkeli traktorionnettomuuksista. No, tilastotiedot ovat mitä ovat, mutta vuonna 2010 traktorionnettomuuksia oli 38,3 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina – tässä pitää siis pyrkiä varmistamaan, että se, mitä laitedirektiivissä säädetään, otetaan huomioon myös nyt tässä traktoriasetuksessa. Meidän työ, työhömme sisältyy myös työryhmä. Se on tällainen epävirallinen työryhmä, jossa puututaan erityisesti työturvallisuusseikkoihin. Otamme tämän erityisesti esiin, koska meistä se on niitä avainasioita, joita tässä tulee käsitellä. Lopuksi teknisen tiedon saatavuudesta pari sanaa. Tästä haluaisin todeta, että on tärkeää, että lainsäädännössä todetaan ne periaatteet, jotka ovat olemassa – se tulee tehdä hyvin selvästi, tavoitteiden tulee olla selvillä ja niitä tarkennetaan sitten delegoiduilla säädöksillä. Tiedämme ja tunnemme traktorialan erityisvaatimukset, emme aio kopioida suoraan autoja, auto, autoja koskevaa lainsäädäntöä. Tiedämme kyllä ne perusperiaatteet. Ja vielä tästä oikeusperustasta puheenjohtaja. Se oli entinen artikla 95, nykyinen 114. Sitä käytettiin jo asetuksen oikeusperustassa. Velvoitus antaa pääsy näihin teknisiin tietoihin laitteiden valmistajille tyyppihyväksyntämenetelmässä sisältyy jo siihen – emme halua vääristää tässä kilpailua tai puuttua kilpailulainsäädäntöön. Tarkistamme hyvin huolellisesti nämä elementit yhdessä ähm, kilpailuasioiden pääosaston kanssa. Emme halua myöskään puuttua jakelujärjestelmään, mutta tärkeää on, että periaatteet ovat selvästi esillä ja että meillä on selvästi asetetut tavoitteet delegoiduille säädöksille. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Mr. Martino, and also for... Kiitoksia, herra Martino. Ja kiitoksia myös, että puhutte kaksikin kertaa ja tartutte näihin eri asioihin. Ja selvästikin tässä on paljon työtä jäljellä. Ja nyt ehkä esittelijä on varsin vastuussa asemassa ja hän saakin nyt puheenvuoron ja tilaisuuden tiivistää tämän päivän keskustelua ja kertoa myös tulevaisuuden työsuunnitelmasta nyt kun siirrytään tämän tärkeän ehdotuksen loppupäätöksiin. Kiitoksia. Grazie Presidente, grazie anche per la sua Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tulitte tänne tänään kaikki. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Nämä kaikki puheenvuorot ovat olleet erityisen hyödyllisiä minulle, kun minä nyt tässä laadin tätä mietintöä. Nyt tällainen ihan nopea yhteenveto. Vaikuttaa siltä, että täällä on yleinen tietous siitä, että tarvitsemme asetuksen, joka antaa harmonisoidummat säännöt ja sitä kautta takaa sisämarkkinoiden hyvän toimimisen. Uskon, että meidän tulee liikkua varovaisesti ja että tekemiemme muutosten täytyy olla johdonmukaisia koko projektin kanssa. Kerron nyt vielä näkemykseni eri kohdista. Minusta meidän tulee tehdä työtä hyvin läheisesti komission kanssa niin, että näemme, mitä polkuja lähdemme kulkemaan ja mitä tulee aikatauluun. Niin käsittääkseni kaikki, mitä on sanottu. Tässä on kysymys lainsäädännöllisestä ylikuormituksesta. Ja ne, jotka ovat tässä mukana, toivat sen puheenvuorossaan esiin. Ennen kuin menemme eteenpäin, meidän tulee aloittaa asetukselle vuodelta, vuodelle 2014. Meidän täytyisi nyt katsoa, onko meillä mitään marginaaleja tai syitä siirtää tätä eteenpäin. Ja voimmeko me käyttää tätä asetusta tavallaan, joka meillä nyt on ja jota kehitellään. Katsotaan, onko tässä mitään manööverimahdollisuuksia. Sitten toinen asia, josta puhuttiin ihan hiljaisesti liittyen teknisen informaation saantiin. Ymmärrät täysin nämä ongelmat, joita joillain yrityksellä saattaa olla. Meidän täytyisi rakentaa jonkinnäköinen takuujärjestelmä, jolla vastamme yritysten kyselyihin. Mutta tämä koskee myös varaosa myyjiä ja täytyy luonnollisesti myös huomioida kuluttajien näkökanta. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä luku. Myös siksi, että se vaikuttaa myös turvallisuuskysymyksiin, tieturvallisuuteen, työterveyteen ja niin edelleen. Meidän täytyy olla tässä nyt hyvin varovaisia. Virallistettujen myyjien pitäisi toimia rinnakkain näiden riippumattomien kanssa, niin että voisimme välttää turbulenssia markkinoilla. Jonkun pitäisi tehdä laaja arviointi. Ja sitten olen kuunnellut myös, mitä täällä on sanottu luvusta numero 16. Henkilökohtaisesti minun minusta meidän pitäisi miettiä, jätämmekö sen sellaisekseen ennalleen vai parannettava sitä. Minä en usko, että me voimme sieltä erikseen ottaa mitään ulos. Sitten turvallisuus. tarkast, täytyisi katsoa asioita hieman syvemmin. Ja ottaa huomioon myös esimerkiksi tämä artikkeli, mikä oli ilmestynyt italialaisessa sanomalehdessä meidän pitää pyytää lisää tavallaan vastinetta tälle ja huolehtia siitä, että informaatiota saadaan myös muun muassa teknisistä raporteista. Voimme pyytää komissiota tekemään tätä. Olisi hyvä, että meillä olisi tällainen yksittäisten toimijoiden verkoston, että voisimme konsultoida toinen toistamme ja tämä ehkä voitaisiin ottaa mukaan itse asetukseenkin. Mitä tulee sitten näihin kahteen viimeisimpään asiaan liittyen näihin maastoajoneuvoihin, kaikki vaikuttavat olevan sitä mieltä, että tässä pitäisi olla jonkinnäköistä säätelyä. Minä ehdottaisin, että tätä ei poisteta asetuksesta, Ehkäpä meillä voisi olla erityinen liite. Ja lopuksi liittyen näihin side-by-side-ajoneuvoihin. Ehkäpä meidän pitäisi ottaa uusi ajoneuvoluokka käyttöön sen perusteella, mitä minä tänään olen kuullut. Tämä on myös alue, jota meidän pitää hieman syvemmin käsitellä. Sitten vielä lopuksi kiittäisin teitä vielä kaikkia osallistumisesta ja osu- osuudestanne. Ja aikataulu tämän kuulemisen jälkeen on seuraava. 14-16 kesäkuuta me käsittelemme tätä mietintöluonnosta. luonnosta. Tarkistusten määräaika on 6. heinäkuuta. Tarkistuksia käsitellään 4-6. lokakuuta ja loppuäänestys 17. päivä tässä valiokunnassa ja täysistunnon äänestys marraskuussa vielä tänä vuonna. Meillä on kaikki tarpeellinen aika huolehtia siitä, että kaikki tämänkin keskustelun puheenvuorot voidaan ottaa huomioon tässä mietinnössä, jota yhdessä sitten varjoilisittelijöiden kanssa laadin. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed. Uh... Kiitos paljon edustaja Panseri ja varmasti nämä uploadit osoittavat, kaikille, kuinka mielenkiintoinen tilaisuus tämä on ollut. Haluaisin kiittää kaikkia. Meillä on tietenkin kumppanina tässä yhteispäätösmenettelyssä neuvosto, joka tekee töitä tämän traktoridirektiivin asetuksen puitteissa. Ja siksi tätä aikataulua on nyt väljennetty, koska emme tietenkään halua olla edellä heidän työstään. Nyt lopetan kokouksen tältä päivältä. Kiitokset katselijoille internetissä. Tässä on valiokunnan uutislehtinen. Sen saa internetistä ja jos kirjaudutte sen tilaajaksi, niin se lähetetään teille säännöllisesti. Jos tämän valiokunnan ystäväksi haluaa ryhtyä, niin sekin on mahdollista, jotta saa esimerkiksi tietoa tämän traktoridirektiivin etenemisestä säännöllisesti. Ja tietoa tulee myös monista muista aiheista silloin, joten toivottavasti mahdollisimman moni ryhtyy valiokunnan ystäväksi. Valiokunta kokoontuu huomenna jälleen kello yhdeksän ja kello kymmenestä eteenpäin äänestetään sitten Tavataan jälleen huomenna siis.